Uh, good morning everybody. Uh, welcome to the... Uh, Huomenta ja tervetuloa kokouksemme kolmanteen istuntoon. Mitä kokoukseen kokonaisuudessaan tulee, me olemme verkossa. Tervetuloa tähän varhaisten lintujen istuntoon. Aloitamme työmme uuden lausuntoluonnoksen käsittelyllä. Se tulee Intavaliokunnalle liittyen sen valiokunta-aloitteeseen mietintöön EU ja, EUn ja Kiinan kauppa. Ja otsakö on ehkä vähän kiistanalainen EU ja Kiina, kaupan epätasapaino, kysymysmerkki. Katsotaanpa, mitä se kysymysmerkki tarkoittaa. Morten Lokegoon on luonnoksen tekijä, hänen täytyy rynnätä junaa, jota annan hänelle heti puheenvuoron. Kreutzmann sitten täällä tuuraa häntä. muuta Varjo esittelee täällä Sanalovaa. Okei, Charles hänen puolestaan. Väsymätön Charles on varahenkilönä Ryyle, joka kattaa monta asiaa. Minä tuuraan Roma Clarkinia ja toivotan oikein tervetulleeksi herra Tranta Firidikseen, ja pitämättä puhetta aina puheenvuoron esittelijälle kertoakseen lausunnossa taustaa. Herra Lakko. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tulleet tänne kokoukseen. Aluksi haluaisin vastata tähän kysymykseen. Minä pidin tästä kysymysmerkistä kovasti, koska tämä antaa osviittaa siitä, mistä on kyse Kyse erittäin tärkeästä kysymyksestä. Kyse myöskin uusista toimivaltuuksista, joita valiokunnallamme on. Olen hyvinkin innostunut itse tästä koko aiheesta. Tämä on hyvin laaja aihe Euroopan unionin kannalta katsottuna. Minä olen pyrkinyt priorisoimaan asioita. Eilen jo mainittiin jotakin tähän liittyvää. Olen pyrkinyt saman aikaan tasapainoa tässä lausunnossani. Kiina on avannut markkinoitaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Siitä lähtien, kun se liittyi maailman kauppajärjestöön, minun mielestäni epätasapaino on kuitenkin edelleenkin voimassa. Kiina antaa valtion tukia omille yrityksilleen ja kaupalle on olemassa muitakin piiloesteitä edelleenkin tänäkin päivänä. Kuitenkin meidän täytyy kiittää Kiinaa sen toimenpiteistä, mutta toisaalta olla tiukkoina ja pitää kiinni Euroopan unionin strategiasta, joka liittyy kaupan esteisiin. Lyhyesti puheenjohtaja, kyse on erittäin herkistä kysymyksistä. Kauppasopimukset ovat uusi toimivalta-alue meidän valiokunnallamme, ja meidän täytyy nyt ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Kuitenkin minun mielestäni sanamuoto tässä mietinnössä on hyvinkin suorasukainen. Tämä on aivan tietoinen valinta. Olen valinnut suorasukaisuuden tähän lausuntooni lähestymistavaksi. Havaitsin eilen, puheenjohtaja, että te mainitsitte, että kyse on erittäin tärkeästä aiheesta, eikä tätä pidä jättää pelkästään diplomaattien hoidettavaksi, vaan myöskin kauppaesteasiantuntijoiden täytyy päästä mukaan keskusteluihin kollega totesi, että olemme sisämarkkinateknologiassa maailman johtaja. Olen täysin samaa mieltä tästä. Me tässä valikossa ymmärrämme hyvin tämän asian monimutkaisuuden. Siksi meidän kanssa täytyykin olla mukana näitä kysymyksiä käsittelemässä ja meidän täytyy selkeästi ottaa kantaa. Muutama sananen vielä tämän lausuntoni sisällöstä, ilman että käyn lävitse liikaa yksityiskohtia. Kohta yksi pyrkii hahmottelemaan hieman tätä ongelmakenttää. Jotkut tietävät, että vaikka Kiina ei, Kiina useinkaan ei ole mainittu ääneen, kun on ongelmista on puhuttu, mutta kuitenkin tässä loppujen lopuksi on päättänyt mainita Kiinan. Kohta kuusi. Tästä todetaan, että EU ja Kiina tapaa kaksi kertaa vuodessa, eikä kerran vuodessa niin kuin aiemmin. Ja kaikkein tärkeimmät seikat on sitten mainittu kohdan kaksi lopussa. Kohdat kolmesta kuuteen ovat yksityiskohtainen kuvaus ongelmista. Asiat on mainittu tässä järjestyksessä. Ei niinkään sattumanvaraisesti, vaan siksi, että halusin priorisoida tiettyjä elementtejä. Tämä kaikki perustuu keskusteluihin, joita on käyty tai joita itse olen käynyt useiden asiantuntijoiden kanssa ennen kuin laadin tämän lausunnon. Kuten mainitsin alussa, esitteli joutuu aina tekemään hyvinkin kipeitä valintoja, koska rivimäärä on rajoitettu. Siksi voin hyvin ymmärtää, että tähän tulee monia muutosesityksiä. Itsekin aion tehdä sellaisen, joka koskee muutosesityksiä, joka koskee raaka-aineita se ei mahtunut tähän tekstiin mukaan. Ehkä voin nyt päättää puheenvuoroni tähän, koska aika on vähän. Mielelläni kuulisin kyllä, mitä teillä on sydämellänne, varsinkin herra Kreutzmann, joka käsittelee samantyyppistä aihetta. Ihan varmasti tekee loistavaa työtä oman asiansa parissa, joka liittyy hyvin tähän. No, Paljon kiitoksia hyvin harkitusta lausunnosta. Ihmiset voivat varmasti haastaa jotain osia siitä, mutta se on hyvin rakennettu. Joten vaikka joudutkin nyt lähtemään, saat varmaan hyvää palautetta. Pidetäänpä varjoesittelyiden kierros. Onko täällä ketään EPPstä? Mr. Chairman, even though we had a very... Kiitos puheenjohtaja, vaikka meillä oli vielä vilkas keskustelu. Ja puhun englantia, niin puhun tanskaa nyt. Esittelijäkin on tanskalainen. Toivon, että se sopii teille. Minä olen luvattu esitellä äh, varjostelemme kannat. Hän on nyt matkalla Kiinaan itse. Äh, hän on Kiinaa suhteita delegaatiossa. Hän oli oikein että ei päässyt tänne. Että harmillinen sattuma, että me juuri tällä hetkellä käsittelemme tämän aiheen kanssa. Hän kiittää sinua, herra Lakago, tästä hyvästä lausunnosta. Hän on laista jotain samaa mieltä. Tämä on hänestä hyvä lausunto. Hän on sitä mieltä, että meidän täytyy pikkusen enemmän täsmentää jotakin asioita. Esimerkiksi tekijänoikeudet ovat hänelle tärkeä asia. Ei, ei niinkään juridiikan lainsäädännön puolesta, vaan pikemminkin täytäntöönpanon puolesta. Hän sanoi myös, että ja eurooppalaiselle tämmöistä myöskin hankaluuksia tutkia kiinalaisia yrityksiä. Tietoa on vaikea saada ja sitäkin pitäisi vähän pohtia. erityisesti luotettavan tiedon saaminen yrityksistä on jotain, mitä me tarvitsisimme paljon enemmän. Ja sitten puhuu myöskin tavaramerkeistä, ja sitä pitäisi ehkä laittaa jotain lisää. Ja painottaa myös sitä, että meidän pitää parantaa tuoteturvallisuuden merkitystä Kiinan kanssa. Hän toteaa, että vuoropuhelu on käynnissä, mutta haluaisi vahvistaa tätä aluetta. Mutta hän kiittää sinua tästä työstä ja hän odottaa yhteistyötä, hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Um, uh... Paljon kiitoksia. Ehkäpä minä puhun seuraavaksi. Röyle ei ole paikalla. Minä olen sitten Rava Clarkinen sijainen. Mä sanoisin, että esittelijän painopiste, se, että Kiina pitäisi onnistuneesti integroida maailman kauppajärjestelmään on todella tärkeä. Ja tässä Euroopalla on roolinsa. Ja Euroopalla on taloudellista ja poliittista hyötyä tästä linjasta. Ja olen iloinen, että sinä tuet sitä. Olen monien ydinsuositusten kanssa samaa mieltä, mutta tässä on jotain nyansseja lisää. Minusta on tärkeää, että osana suhteiden rakentamista olemme rakentavasti kriittisiä kiinalaisten kanssa kysymyksestä, kuten hyväksyttävät taloudelliset käytännöt, korruptioon liittyvät yritysten hallintakysymykset. Ja tässä on tuollaista makua investointikysymysten yhteydessä ja tätä voisi vähän tasapainottaa. Ja nämä kysymykset, mitkä, kiinnostavaa Schaldemoisia, kuten tuoteturvallisuus. Vierailustamme Kiinaan on tullut selväksi, että keskushallinnon viranomaiset ovat hyvin tietoisia tästä ongelmasta ja haluavat lisää testausta, että tuotteet olisivat turvallisia, mutta asia on niin, että Kiina on niin valtava talous, että nuo testit eivät koko Kiinan taloutta läpäise. Ja samoin me keskustelimme eilen kaupan esteistä sopimuksen pääsy tasapainosta lähestymistavasta, jossa politiikka olisi näyttöperusteinen ja silloin kun puhutaan tuoteturvallisuudesta ja ylipäätänsä ihmisten terveydestä, niin tämä on tärkeää. Puhut kiinnosta ja kansainvälistä standardeista ja minusta pitäisi sanoa, että meidän pitäisi saada Kiinan mukaan globaalien standardien päätöksentekomekanismiin sen sijaan, että kiinalaiset käyttäisivät standardeja de facto kilpailuet on. Esimerkiksi autoissa. Esimerkiksi niillä on omat autojen päästöstandardit, jotka ovat kaupan este tosiasiassa, niin sen sijasta kyllä pitäisi saada mukaan kansainväliseen standardien asetantaan. Tämä on minusta rakentavampaa kuin sen kritikointi, että kauppa on epätasapainosta. Tämä on epätasapainosta ainoastaan siksi, että meillä on talous, joka kasvaa hyvin nopeasti, aivan eri pohjalta ja eri lähestymistavalla kuin Eurooppa. Ja se haluaa liittää maailman kauppajärjestelmää. Meillä on omat vakiintuneet ajattelutapamme samasta asiasta. Emme me suhtaudu kriittisesti tässä, me tunnustamme tosiasiat ja kaupan esteistä on samaa mieltä Schaldemosen kanssa. Kiinnostavaa on, että, että kiinalaiset yritykset hyödyntävät meidän teollisuusoikeuksien suojelua. Merkittävä kiinalainen telekomyhtiö väittää, että sen, sen patentti on nyt vuodessa enemmän keksintöä kuin mikään muu yhtiö maailmassa. He tietävät tuon arvon. Siksi meidän on lähestyttävä asioita tasapainoisesti. osana Kiinan integroinnissa maailmankauppajärjestelmää. Kysymys ei ole ainoastaan kaupasta sinänsä, vaan myöskin tieteellisen vaihdon, tutkimusvaihdon lisäämisestä, kulttuurivaihdosta, tutkimusyhteistyöstä – Nämä ovat osa keinoja, millä, keinoja, millä vahvistamme koko rakennelmaa. Intervallikunta tekee tärkeää työtä ja me, meidän panoksemme on osa tätä kokonaisuutta. Olemme mielellämme tässä mukana ja Rama Clarkin tekee jotain tarkistuksia näin, tähän suuntaan. Ah, Rama Ivanova on täällä. Haluatteko puhua? Aion antaa puheenvuoron herra Tranta Filidikselle. Sitten Ivanovaan. Chair, likewise, I am not the... Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en ole varjoesittelijä. Kollegani De Jong sen sijaan on. Oli miten oli, haluaisin kiittää esittelijää ja todeta, että herra De Jongia kiinnosti kovasti tämä aihe, varsinkin teolliset tekijänoikeudet, jotka te mainitsitte. Me tulemme palaamaan vielä tämän aiheen parin ja tekemään yhteistyötä tämän asian suhteen vielä esittelijän kanssa. Pipi. Благодаря. Kansanpuolen Ivanova, olkaa Благодаря. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen varjoesittelijänä tämän lausunnon osalta. Tämä on erittäin kiehtova aihe minun kannaltani henkilökohtaisesti. Olen nimittäin Kiinan valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Voin vahvistaa teille, että me olemme aktiivisesti mukana keskusteluissa ja pyrimme analysoimaan kauppatapa, kauppaepätasapainoa Kiinan ja Euroopan välillä. Haluaisin kiittää kollegaa hänen erinomaisesta työstään ja loistavasta ehdotuksestaan tämän lausunnon muodossa. Halusin kuitenkin viitata vielä kahteen seikkaan, jotka ohimennen jo mainittiinkin. Ensimmäinen näistä on äärimmäisen tärkeä. Kyse on vaihtokurssista, juonin ja euron vaihtokurssista. Tämä ei ole kaikkein suurin ongelma, mutta ongelma kuitenkin. Jossakin määrin tämä aiheuttaa kaupan epätasapainoa Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Ja toinen tärkeä aihe puolestaan on täällä jo mainittu, mutta sitä voitaisiin ehkä vielä hieman valottaa enemmän, nimittäin protektionismi. Uskon, että kaikkein vaarallisinta olisi, mikäli jouduttaisiin sellaiseen tilanteeseen, että kumpikin osapuoli ottaisi yhä enemmän protektionistisia toimia käyttöön. Tämä vain pahentaisi ongelmaa sen sijaan, että ratkaisisi sen. Pikemminkin meidän pitäisi omaksua myönteinen, positiivinen henki, niin kuin Kiinan valtuuskunnassa olemme pyrkineet tekemään. Haluaisin kiittää jälleen kerran lausunnonlaatia ja toivottaa hänelle onnea ja menestystä. Siinä varjo tämän kierros, sitten Rava haluaa puhua. Ja aikaa meillä on kaikille muillekin, jotka puhua haluaisivat. Rava Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos edelliselle puhujille. Olen pohjoittajan kanssa samaa mieltä standardien suhteen. Ja myöskin siitä, että on tärkeää osallistaa Kiinan kansainväliseen päätöksentekoon. Epätasapainen kauppa ei ole yksipuolista epätasapainoa. Ja kun Kiina kasvaa ja vaurastuu, meidän tuotteilla ja palveluilla on myöskin markkinat maailman isommilla markkinoilla. Ja sekin on tunnustettava. Olen samaa mieltä tuota turvallisuuskysymyksestä. Ja kun olemme niin paljon työtä valiokunnan kanssa sen, siinä tehneet, on tärkeää, että meillä on vuoropuhelu käynnissä kiinalaisten viranomaisten kanssa ja myöskin piraattituotteet on tärkeä kysymys. Haluaisin myös tarttua työvoimamarkkinoihin ja meidän yritysten ä, toimitusketjuihin tuolla alueella. Kukaan ei ole siihen tarttunut, se on tärkeää, mutta minulle esittelijän paketti on tervetullut. Ja varmasti keksimme keinoja parantaa suhteita niin, että olemme täysin omistautuneet vuoropuhelu Kiinan kanssa, jotta keskustelu jatkuu. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Tyler. Any other... Kiitoksia, arvoisa Tyler. Haluatko joku muu puhua? Olen anteeksi, että en toivottanut tervetulleeksi komission edustajaa kauppapääosastolta. Ja, niin, Jonke Jakobson. Hän kommentoi. Haluatko kommentoida? Haluatko sanoa jotain? Voitte tehdä niin. Täällä, täällä siis tarkkailijana ainoastaan. Locke Gold joutui lähtemään, että herra Kreutzmann, joka on uppoutunut keskusteluun. Yritän saada hänen huomiota. Herra Kreutzmann. Minä pistin merkille kaiken, mitä täällä sanottiin, ja toimitan nämä teidät eteenpäin herra Lokkikaardille. Olen varma, että teidän tarkistuksenne tulevat äh, parantamaan hänen lausuntoaan. Ka- pistin merkille, että tuoteturvallisuus, vaihtokurssi, protektionismi, ja teollisetkin oikeudet ovat äh, tärkeitä seikkoja tässä, mutta protektionismi tietystikään ei koske pelkästään Kiinaa, vaan sitä myöskin Euroopan puolella. Ihmiset, maat haluavat viedä tuotteita ja sujilla omia markkinoita. Tämä on aivan normaalia. Herra Lokkikart joutuu valitettavasti lähtemään, joten äh, kiitän teitä hänen puolestaan. Uh, Me olemme odottaneet pitempään ja intensiivisesti keskustelua. Seuraava kohta nyt on äänestykset, jotka alkavat kymmeneltä. Olen pahoillani ja saatan teille vaivaa, mutta minun on pakko keskeyttää kokous ja aloitamme uudestaan viittavaille kymmenen, jotta voisimme äänestää tismalleen kymmeneltä. Muistuttaisin teitä kuitenkin siitä, että meillä on tärkeä asia äänestysten jälkeen, jolla aloitamme keskustelun komission äh, verkkovierailuihin liittyvästä vaikutusarvioinnista. Ja sen jälkeen komissio esittelee työtään kuluttajien voimaanottamisesta, mikä on tärkeä tutkimus ja oikein relevanttia meille. Joten tässä aamulla on kaksi kiinnostavaa esitystä, joten viittavalle kymmenen tapaamme uudestaan. Kiitos. Uh, ladies and gentlemen, could I invite um, everybody to take their places? Because I would like to start. Nyt haluaisin aloittaa äänestykset tasan kello kymmeneltä. Tiedän, että kellot ovat hieman eri ajassa, joten minä toimin tämän kellon mukaan. Luulen, että kello on pikkuhiljaa kymmenen. Siis, um, also ensure that you have your voting cards as well, please. Um, ADR first? Yeah, ADR is first. Okay. Um, no niin, ensimmäinen äänestys on herra Rochefortin mietintö. Vaihtoehtoinen riittää ratkaisu. Herra Rochefort on paikalla. Haluaisiko esittelijä sanoa jotakin ennen kuin siirrymme äänestykseen? Herra Rochefort, olkaa hyvä. Monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että olemme kaikki hyvässä kunnossa ja hyvässä, hyvissä sielu- ja voimissa lomien jälkeen täällä aloittamaan työtä. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kiittää kaikkia tiimejä, kaikkia varjoesittelijöitä, poliittisia ryhmiä, yhteistyötekijöitä, avustajia, koska me olemme tehneet tästä mietinnöstä Äh, sellaisen, että pyrimme löytämään konsensuksen ja olemme kaik, lähes kaikissa tarkistuksissa, kompromissitarkistuksissa onnistuneet paitsi yhdessä. Ja minä voin olla itse ensimmäisenä varsin tyytyväinen asiasta, koska olisi ottaa huomioon, että aika on vaikea, oli piti tehdä nopeasti työtä, piti saada nopeasti tuloksia, koska lumat lähestyivät ja koska meillä on kuitenkin vieläkin aika tiukka aikataulu Tästä äänestetään valiokunnassa 19. syyskuuta, sen jälkeen täysistunnossa lokakuun kakkosessa. Eli me olemme tehneet työtä nopeasti ja hyvin. Haluaisin sanoa, että kun me olemme tehneet kaikkea tätä, me olemme myös samalla lähettäneet erittäin selkeän viestin jurivaliokunnalle erityisesti siitä aihealueesta, mistä me haluamme sen tulevan sovelletuksi. Me olemme siis lähettäneet selkeän viestin komissiolle ja me olemme myös valmistelleet lainsäädäntötekstiä tästä aiheesta. Öö, me olemme myös nähneet tarkistusten myötä, niin kuin työvalikunta ehdotti, me olemme yrittäneet joka kerta ottaa huomioon kollegoiden mielipiteet, ei sillä tavalla, että kompromissi ei olisi vain tarkoittaisi, että me, meillä on mielipide, tul, olkaa samaa mieltä, vaan pyrimme kompromissiin siihen, että siihen liitettäisiin kaikkien ajatukset jollakin tapaa. Ja haluan kiittää kaikkia, koska tämä on ollut esimerkillisesti hoidettua työtä. Ainakin meidän tiimimme on erittäin tyytyväinen tulokseen. Okay. Selvä. Kiitoksia paljon tästä lähestymistavasta ja siitä, että niin ankarasti taistelitte kompromissien puolesta. Siirtäkää sitten äänestykseen. Mikä tarpeellista? Tarkistamme kaiken sitten, kun ensimmäinen sähköinen koneäänestys tulee. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Vastaan hyväksytty. Uh, kuka on SND-ryhmän uh, ryhmän johtaja tänään äänestyksessä? Selvä, hyvä. Minä, minun täytyy tietää, kuka täällä näyttää merkkejä millekin ryhmälle, siksi minä kysyn. Sitten tarkistus 11 Grehiltä. Siinä on kohta kohdalta äänestyspyyntö, jonka on tehnyt ALDE ja se on kirjattu äänestysluetteloon, joten en sitä lue ääneen. Joten osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Uskakseni tähän tarvitaan koneäänestys, joten koneäänestys alkaa nyt. Äänestys päättyy. Ja samalla tarkistetaan, että luvut täsmäävät. Äänestäjien määrä täsmää. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaääntä ei puolesta. 64 esittäjältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7 on vedetty pois. Tarkistus 6. Taranta Filidis ja Svensson puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 5 Foxilta puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan vedetty pois. Tarkistus yhdeksän Schwabilta ja Mayerilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 Foxilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 on jo hoidettu, joten kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 kohta kohdalta sitä on pyytänyt smd ryhmä En lue sitä nyt ääneen, koska se on listassa, joten osa yksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa kompromissitarkistuksesta kaksi. Äänestys päättyy hylätty. 14 poista 18 vastaan. Sitten meidän täytyykin käydä lävitse nämä muut tarkistukset. Kolme A sitten, tai kompromissi kolme. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 27. Krehiltä ja Weilerilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 27. Äänestys päättyy. Kansan puolella on yksi ääni liikaa miten ääniä pitäisi olla 36. Otetaan uusiksi, koska puolella oli yksi äänestäjä liikaa. Äänestys alkaa uudestaan. Toivottavasti nyt luvut täsmäävät. Tarkistus 27 on kyseessä. Uusi koneäänestys. Äänestys päättyy. 10 puolesta 21 vastaan hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 32 Grehiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.17 äänin. Sitten kohta kuusi, tarkistus 34. Huang Nogilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 33 raukeaa. Sitten siirrymmekin tarkistukseen 39. Siinä on suullinen tarkistus, joka on kirjoitettu äänestyslistaan, joten sitä ei tarvinne lukea ääneen. Tarkistus 39 suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Joten 39 raukea ja tarkistus 40 osa 1. Eli kohta kohdalta äänestys, jota on pyytänyt Aalde. Tämä on Mayerin ja Schwabin tarkistus osa 1 puolesta vastaan hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan hyväksytty niin ikään. Sitten osa kolme. Tässä olikin kolme osaa. Anteeksi, unohdin mainita. Osa kolme on poisto, eikö niin? Joten mikäli olette tämän puolesta, niin silloin nämä sanat katoavat tekstistä. Puolesta äänet vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 41 Majerita Schwabilta puolesta vastaan. Otetaanpa uusiksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 42 paksasilta puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty niin ikään. Tarkistus 54 Koratsa Bildiltä puolesta vastaan hyväksytty. 56 tarkistus kohta kohdalta. 56 osa yksi puolesta Otetaan tästä koneäänestys. 56 osa 1. Äänestys alkaa. Nyt EKR on yksi ääni liikaa, koska Biilan on paikalla. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. Joten kakkososa raukeaa nähdäkseni. Tarkistus 55 Ganfanilta Äänestys alkaa. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. 20 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Tarkistus 57 Maijerilta ja Schwabilta. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten uudet kohdat tarkistuskunnille yksi. Esittäjältä puolesta vastaan hyväksytty. 24 raukeaa. 63 esittelijältä. Äänestys alkaa. Tarkistus 63. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta 14 vastaan. 62 raukeaa. 64 on siirretty muualle. 65 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 vastaan 12. Tarkistus 66 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään. Joten siirrymme nyt tarkistukseen 69, koska 67 on vedetty pois puolesta vastaan hyväksytty. 68 Weilerilta puolesta vastaan hyväksytty. 70 Mandersilta puolesta vastaan, puolesta vastaan. Ikävä kyllä täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty sitten 75 Huang Nokilta raukesi. kuusi sitten Pupakisilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan Hyväksytty. Näin ollen olemme saaneet äänestyslistan käytyä lävitse, joten loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Loppu äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta ei vasta ääniä, kolme tyhjää ääntä. Onnittelut herra Rochefortille esittelijän ominaisuudessa. Uh, and, um, so... Ja odotamme, että puolustatte kantaamme valiokunnassa, mikä on tietysti suuri tehtävä. Nyt siirrymme äänestykseen, joka koskee lausuntoa talousvaliokunnalle ALVn tulevaisuudesta. Esittelemme Rova Ivanova. Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä? Haluaisin ainoastaan kiittää varjoesittelijöitä heidän nopeista ja tehokkaista reaktioistaan ottaen huomioon, että meillä oli vähän aikaa. Kiittäisin myös sihteeristöä ja EPP-neuvonantaja Teresa Bintte erinomaisesta työstä. Kiitoksia esittelijä. Äänestetäänpä siis lausunnosta. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen. Kompromissin tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt tarkistus 12. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 kanfään puolesta äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 14 vastaan. 25, 2, confirm, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22, 13. 15, De Jong puolesta vastaan hyväksytty. Komodessa tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kaksikymmentäkaksi ja kolme, jotka ovat identtisiä, lisäksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 26 Buzoi puolesta vastaan hyväksytty. 27 Buzoi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 20 puolesta 11 vastaan. 31 Hongok. Lisäys. Äänestys alkaa. Ja on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 32 Arja Verriä puolesta. Hyväksytty. 33 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 35 Confin puolesta vastaan. Hylätty. 37 Hangok puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 44 Gal Palch puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan missä menee nyt? Kompromissi kahdeksan. Selvä. Hyväksytty. Viisikymmentäviisi. Viisikymmentäviisi. Äänestys alkaa. 55, Kareli Kampus. Äänestys alkaa, päättyy. Hylätty. 56, Gallo Tuun puolesta. Äänestys on päättynyt. Kovinkaan moni ei äänestänyt. Hyväksytty yhdellä ä- yhden äänen enemmistöllä. 57 Busoi puolesta vastaan. Hyväksytty. 58 De Jong puolesta vastaan. Hyväksytty. 59 puolesta. Äänestys alkaa 59. Ja on päättynyt. Hylätty. 60 Tarabella puolesta. Ei. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 61 Buzoi puolesta. Vastaan. Hyväksytty selvästi. Ja nyt äänestetään lausuntoluonnoksesta kokonaan elektronisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. yksi puolesta. ei yhtään vastaan, niin viisi tyhjää. Paljon kiitoksia, Rova Ivanovaa. Ja te tulette puolustamaan tätä sitten talousvaliokunnassa. Sitten aamun viimeinen äänestys koskee budjettia. Ja esittelemme herra Kozushnik on paikalla. Haluatko päivittää tilannetta? Haluatko puhua jostain talousarviokysymyksestä? Äh, děkuji, pane předsedo, jenom velmi, velmi krátce. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia budjettikeskusteluista. Tämä tietystikin on aihe, joka koskettaa kaikkia meidän kaikkia valiokuntia, ei pelkästään meidän valiokuntaamme. Perusajatus, jota meidän täytyy tukea, on sisämarkkinoiden edistäminen. Minulla on joitakin epäilykset liittyen herra Kreutzmannin tarkistuksiin, mutta nyt olen pohtinut asiaa uudestaan ja minä voinkin tukea hänen tarkistuksiaan, joten kiitos kaikille. Uh, well, thank you very much for the work on that. Um... Hyvä. Tiedän, että täällä on myös komission edustajia, jotka ovat varmasti merkittävästi kiinnostuneita tästä ja jotka haluavat kommentoida. Uh, I think if they'd like to signal when they, when they wish to make a comment. Komissio voisi näyttää merkin, kun haluaa kommentoida. Menettely on seuraava. Äänestämme mietinnöstä ensin ja sitten budjettikohdista erikseen. Eikö niin? Eli mennäänpä mietintö läpi. tarkistuksi Schaldemose puolesta vastaa hyväksytty. Kakkonen raukeaa. Kolme esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi tuun puolesta vastaan hyväksytty. Tarkas neljä greh. Lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kuusi Schaldemose Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Tylätty. Seitsemän paksas. Kohta kohdalta. Alden pyynnöstä. Mä ensimmäinen osa äänestykseen puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta elektronisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän. Ja suullinen tarkistus, ja se näkyy siellä listan lopussa, vetämään esittelijältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 10 11, ne ovat identtisiä puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja nyt äänestetään lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 34 puolesta. Ei yhtään vastaan ja kolme tyhjää. Paljon kiitoksia, herra Kosusnik. Nyt mennään budjettikohtiin. Ja luettelen nämä budjettikohdan numeroittain. Voimmeko ottaa nämä nipussa? Ilmeisesti pitää mennä budjetti kohta kohdalta menettelytapasyistä budjettivalikuntaa ajatellen. Tämän jälkeen pyydän komissiota kommentoimaan budjettikohtia, kun niistä kaikista on äänestetty. Voisimmeko puhua ennen äänestystä? Um, well, no, minä olen täällä yhdessä kollegani kanssa. Minä vastaan komissiossa Solvitista. Niin, minä olen täällä, anteeksi, mikäli ette huomannut minua. Me vastaamme yhteistuumen Solvitista ja sisämarkkinoiden avustuspalveluista. Ja vuotuinen perinne on, että te annatte meille rahaa näitä toimia varten. Minun käsittääkseni tänä vuonna budjettiennuste ennuste paperilla oli 1,2, mutta nähdäkseni nyt esittelijä halusi lisätä tätä budjettikohtaa. Mutta minä en ole aivan nyt selvillä, missä mennään. Mikä tilanne tällä hetkellä on? Solvita budjettikohdasta oli kyse. I think rapporteur is budget line 703, I think. Mm-hmm. 003 no, kohan tuo budjettikohta on. So I wasn't quite sure what, what, what was the point you were making. So, um, the point I made... Pointtini oli seuraava. Ensinnäkin kiitos jälleen kerran siitä, että te tuette meidän toimiamme, koska budjettikohta ei pelkästään tue Solvit-toimia, vaan Yo Europe-toimia, jota tätä toimenpidettä on laajennettu. Yhden vuonna me saimme teidän valikunnan ansioista 1,3 miljoonaa euroa, ja kaikki tämä raha tullaan, tullaan käyttämään asianmukaisesti hyväksi vuoden lopun mennessä. Kaikki rahat on otettu käyttöön. Ensi vuoden ennuste menoja varten, kun otetaan huomioon se, että nyt on Solvitin kymmenvuotispäivätkin edessä ja me mainostamme sitä sen vuoksi erityisen paljon. Ja kun tiedetään, että Eurooppa hyvin nopeasti kasvaa myöskin kansallisella tasolla katsottuna, kokonaiskustannukset ovat 1,4 miljoonaa ja kysymykseni kuului, voida, voidaanko tämä nyt hoitaa kuntoon suurisen tarkistuksen kautta? Minun käsittääkseni näin oli asia. Tietystikin voin selittää teille tarkalleen, miten pääsemme tähän lukuun 1,4, mutta tämä oli kuitenkin se pointti, jonka halusin esittää. I'll get our rapporteur to confirm. Mhm. Esittelijä voi vahvistaa, mitä hän on päättänyt. se Kenties voin lyhyesti kommentoida tätä kysymystä. Mitä solvittiin sinänsä tulee? Keskustelut valiokunnassa olivat erittäin kiihkeitä tästä asiasta ja kollegat tuntevat minut, tietävät, että minä olen hyvin maltillinen henkilö, hyvin vaatimaton henkilö. Mutta kun on kyse tästä ehdotuksesta, uskon, että otin tässä huomioon kollegoideni kommentit, jotka hyvin voimakkaasti tukivat kuluttajan suojatoimenpiteitä. Me kuulemme tästä ehdotuksesta vasta nyt ensimmäistä kertaa äänestyksen yhteydessä, eikä meillä nyt ole enää aikaa keskustella tällaisesta yksityiskohtaisesti. Ymmärtääkseni olet ehdottanut, että hyväksytään tämä 1,4 miljoonan euron ehdotus, jota komissio pyysi suullisesti. Hmm. Mutta budjettivaliokunta tekee loppupäätöksen. On kiitoksia. Ja, ja toinen vetoomus. Kiitoksia. Minä vastaan Single Market Forumista ja kiitoksia jälleen kerran osallistumisesta tämän vuotoiseen Single Market Forumin kokoukseen. Nyt elämme tietystikin nyt vaikeita aikoja. Olemme valmistamassa nyt lokakuun kokousta. Pieni selvennys. Komissaari Barnier ilmoitti siitä, että ensi vuonna järjestetään foorumi hieman eri tavalla. Samalla viikolla useassa jäsenvaltiossa samanaikaisesti kymmenessä jäsenvaltiossa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme olla lähempänä kansalaista ja selittää kansallisemmista on kyse ja seuraavana vuonna jälleen yhdessä jäsenvaltiossa suuri foorumi kokous. Tämä oli vain pieni selvennys tähän Single Market Forum-kysymykseen. Ensi vuonna se tullaan järjestämään useassa jäsenvaltiossa ja tämän jälkeen sitten taas puheenjohtajamaan ja tasolla yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa. So you made an amendment, I think, in yeah, the, that I will Okay. I agree. I found it a bit embarrassing that the commission... Minusta oli vähän noloa, että komissio ei ottanut yhteyttä esittelyyn ennen kuin ne kysymykset tuli käsittelyyn. Tämä on vähän myöhäistä. Tuo näitä ideoita täysin, mutta miksiköhän tämä asia tulee esille näin myöhään? I think it's, yes, the answer is I don't. Vastaus on, enpä tiedä. Ehkäpä tämä liittyy budjetin ajatukseen ja siihen, että meillä oli hyvin vähän aikaa keskustella. Ja että piti työskennellä nopeasti ja saada paketti kasaan. Mutta tämä tietysti budjettikeskustelun ensimmäinen kierros. Tämä menee budjettivaliokuntaan ja sitten meille takaisin. hyväksymme teidän kommenttinne ja ensi vuoden meidän täytyy vähän tarkastella budjettiaikataulua niin, että meillä on syvällisempi keskustelu. Tämä on merkittävin läksy opittavaksi. Tämä on uuden budjettimenettelyn ensimmäinen kierros. Joten me vielä tarvomme eteenpäin ilman selkeää karttaa. Näihin budjettikohtiin liittyy myös kommentit, eikö niin? Täytyykö niistä äänestää erikseen? Jos me tarvitsemme lisäopastusta esittelijältä, hän antanee sitä. Äänestetäänpä siis budjettikohdasta 7000 puolesta vastaan. Hyväksytty. 7001. Hyväksytty. Budjettikohta 7002 puolesta vastaan. Hyväksytty. 7003 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan. Hyväksytty. 7003 raukeaa. neljä siihen liittyy suullinen tarkistus herra Kreutzmannilta, ymmärsinkö oikein? Stefan, haluaisitko puhua Just very briefly and no innovative Lyhyesti ei tässä mitään uusia ideoita ole. Ensiksi halusin kiittää Imkoa, että kiinnititte huomiota markkinavalvontaan. Teillä on hyvä tausta tässä. Ja lyhyesti komissio tukee täysin Kronetsmanin suosista tarkistusta, koska meidän mielestämme se tekee pilottiprojektien operationaalisen täytäntöönpanon paljon toteutettavammaksi, joten voimakkaasti toimme herra Kreutzmannin suullista tarkistusta. Is everybody clear what the, what the Kreutzmann Onko kaikille selvää, mitä Kreutzmannin suullinen tarkistus merkitsee? Esittelijätkin tukee sitä. Selvä. Kaikilla on se. Joten äänestetään siitä puolesta. vastaa, Hyväksytty. 7004 raukeaa. Sinne äänestys. Haluatko komission edustajat puhua vielä budjetista? Ei. Paljon kiitoksia kaikille ja Kosjusnikille ensimmäistä budjettimietinnöstä lausunnostaan. Ja jatketaan seurantaa budjettivaliokunnan suhteen. Ja nyt ne, jotka eivät seuraa verk- vaan verkko vierailukeskustelua seuraa poistumaan hiljaa. Sitten aloitetaan keskustelu. Ihan pari minuutin keskeytys. Brian. So, ladies and gentlemen, can we move on then to um, the next important item on the agenda, which is... A... Siirrymme nyt seuraavan asian esityslistalla. Kyse on erittäin tärkeästä lainsäädäntöaloitteesta, jota nyt ollaan aloittelemassa. Tämä on tärkeä asia kuluttajien kannalta. Kyse on asetusuudistuksesta silloin, kun on kyse verkkovierailuista – sähköisestä viestinnästä sekä puhelintoiminnosta että datan siirrosta. Te muistanette kaksi aiempaa verkkovierailupakettia. Me olemme tehneet voimakkaasti yhteistyötä teollisuusvaliokunnan kanssa, joka on vastuuvaliokuntana. Olemme pitäneet kiinni kuluttajien oikeuksista näissä kysymyksissä. Nyt kun aloittelemme tätä työtä, Rova Korhola on mietintömme esittelijä. ITRE-valiokunnassa ei ole vielä nimitetty liittyy vielä esittelijää, joten me olemme tässä hieman edellä Itravaliokuntaa. Rova Tarava, herra Terävä, korjaa puheenjohtaja. Herra Terävä, te olettekin siellä. Minä luulen, että te olette tuolla, mutta te olettekin tässä ihan lähituntumassa. Herra Terävä kohtaa pitää esityksensä ja kertoo vaikutusarviosta, joka on tehty verkkovierailuasetusuudistuksen yhteydessä vuonna 2009 päätettiin, että laaditaan vaikutusarvio ennen kuin ryhdytään laatimaan uutta ehdotusta. Ja siitä nyt tällä kertaa on kyse. Joten pyydän, että herra Terävä esittää oman asiansa vaikutusarviosta. Teillä on jaettu tämä myöskin paperilla, tämä esitys. Sitten pyydän, että Rouva Korhola esittelen ominaisuudessa alustaa hieman tätä keskustelua ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. En ole varma, onko jokaisella poliittisella ryhmällä jo varjoesittelijä tiedossa, mutta meillä on suurin piirtein tunti aikaa keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Pidemmittä puhetta nyt pyydän, että komission edustaja esittää asiansa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään ja esitellä teille komission ehdotus joka liittyy uudistettuun verkkovierailuasetukseen, josta päätettiin heinäkuun alussa. Selvitän teille hieman niitä syitä ja perusteluita, miksi me katsomme, että ehdotus on tarpeen, ja valotan hieman vielä niitä vaikutuksia, joita arvioimme olevan meidän ehdotuksestamme loppukäyttäjänä kannalta ja verkkovierailijoiden kannalta yleisesti ottaen. Ennen kuin menen yksityiskohtaisesti käymään lävitse tätä vaikutusarviota, olisi ehkä hyvä aloittaa selittämällä teille hieman verkkovierailun markkinoita, markkinoiden kokoa ja kilpailutilannetta markkinoilla ja viimeaikaista kehitystä verkkovierailumarkkinoilla. Kun puhutaan EUn verkkovierailumarkkinoista, kyse on suurin piirtein 5 miljardin euron markkinoista – verkkovierailut tulot muodostavat noin 4 prosenttia Euroopan verkkooperaattoreiden tuloista. Ja mikäli tarkastellaan erityyppisiä verkkovierailupalveluita, voidaan havaita, että tavalliset puhelinpalvelut, äänipuhelut muodostavat suurimman osan tulosta, 71 prosenttia. On edelleenkin toimintaa. Mielenkiintoista kuitenkin on, että datan siirtopalvelut, verkkovierailupalvelut, ovat suurin piirtein, 7, suurin piirtein 20 prosentin luokkaa, mutta tämä puoli kasvaa äärimmäisen nopeasti. Ja datamarkkinat yleisesti ottaen ovat se markkina-alue, johon kannattaa keskittyä tulevina vuosina koska sen merkitys kasvaa kasvamistaan. Sitten muutama sana tästä uudistusprosessista. Asetus edellyttää sitä, että komissio tarkastelee voimassa olevan asetuksen toimintaa, toimivuutta tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä. Viime vuoden lopulla aloitettiin tämä prosessi ja se saatiin päätöksen helmikuussa. Ja tämän tutkimuksen pohjalta me pohdimme eri sääntelyvaihtoehtoja, joita tarkastelimme läheisemmin ja teimme vaikutusarvion kunkin vaihtoehdon kohdalla. Ja lopputuloksena on tämä raportti ja uusi ehdotus, jonka annoimme heinäkuun alussa. Mitä tarkastelemme lähemmin kilpailutilannetta ja kilpailutilanteen markkin kehittymistä verkkovirjalla markkinoilla ja sitä, mitään, miten olemassa oleva asetus on vaikuttanut verkkovierailukäynteihin ja loppukäyttäjiin. On hyvä havaita, että verkkovierailuasetus on sellainen, että operaattorit ovat hyvin noudattaneet sääntöjä ja tämä on johtanut hintojen laskuun. Ja tietystikin tämä on hyvä uutinen kuluttajan kannalta, mutta toisaalta vaikka hinnat ovatkin laskeneet, ollaan kuitenkin vain hieman asetuksen määrävän katon alapuolella. Tämä on suorasukainen johtopäätös, jonka kaikki osapuolet ovat vahvistaneet. Kaikki toteavat, toteavat, että kilpailu ei vielä toimi tehokkaasti markkinoilla. Rakenteellisia ongelmia edelleenkin on verkkovierailumarkkinoilla. markkinoilla. Tästä saamme hieman läheisemmän kuvan hintakehityksestä sekä äänipuhelinmarkkinoilla että datamarkkinoilla. Tässä puheluiden hinnat. Tämä punainen viiva tässä on asetuksen määräävä yläkatto. Ja voidaan hyvin havaita, että hinnat pysyvät hyvin lähellä tätä kattoa kun todellista kilpailua ei tämän katon alapuolella ole. Hintakatota, eli maksimit hinnat, ovat pikemminkin hintalattioita, koska, koska kilpailua ei ole. Operaattorilla ei ole mitään kannustinta määritellä hintoja paljonkaan alle tämän maksimikaton. Tässä on sitten datansiirtohinnat verkkovierailujen osalta. Tässä on tarkasteltu vuosi neljänniksittäin tilannetta aina vuodesta 2007 lähtien. Tämä ei kovin selvä tämä kaavio, mutta yritän selittää. Ensimmäiset kaksi pylvästä ovat äh, loppuhinnat, äh, edustavat loppuhintoja, vähittäishintoja, ja oranssi ja vihreä edustavat puolestaan tukku hintoja. Onnet ja offnet hinnoista on kyse. Vaikka hinnat ovat laskeneet tukkupuolella, vaavataan, että vähittäispuolella hinnat ovat laskeneet vähemmän. Tukkuhintoja säännellään. 50 senttiä on tämä katto tällä hetkellä, siis vähittäispuolella, mutta tukkupuolella nähdään kilpailudynamiikkaa ja nähdään, kuinka markkinahinnat ovat huomattavasti alle katon 37 sentin luokkaa. Kuitenkin vähittäishinnat, kuluttajahinnat ovat pysyneet erittäin korkeina. Keskihinta on edelleenkin enemmän kuin yksi euro per megabitti data verkkovierailupalveluista. Ja niin sanotut offnet datasessiohinnat ovat jopa yli kahden euron luokkaa per megabitti. Joten suhteellisesti katsottuna marginaali tukkuhinnan ja vähittäishinnan välillä on vain kasvanut, joten operaattorit nettoavat melkoisen mukavasti dataverkkovierailuista. Seuraava kaavio puolestaan osoittaa, mikä on käytännön kustannus, mitä käytännön kustannuksia syntyy verkkovierailujen tarjoamisesta Nämä tiedot ovat peräisin Berekiltä, Euroopan sääntelyvirastolta. Berek kerää neljäs vuosittain. Heillä on erittäin hyvät tiedonkeruuvälineitä. He ovat arvioineet, että että he ovat arvioineet ei pelkästään hintoa, vaan myöskin puhelujen rakenteita. Heidän arvionsa ennakoiva arvio osoittaa, että puheluista kun on kyse, todellinen kustannus per minuutti verkkoveron osalta on 5 ja 8 sentin luokkaa. Sitten tässä on tarkasteltu tukkuhintaa ja vähittäishintaa tekstiviestin osalta. Tämä on puolestatoista kahteen senttiin ja datapuolella hinta on arvioitu kahdeksan ja puolen ja 12 eurosentin välille mutta kuitenkin kun datapalveluista palvelusta velotetaan yli yksi euro per megabitti, nähdään, miten valtavista voittomarginaaleista on kyse, silloin kun on kyse dataverkkovierailupalveluista ja niiden kustannuksista tai hinnoista. Mitkä ovat sitten suurimmat esteet kilpailulle? Esteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategorian. Ensinnäkin strategiset esteet, toisaalta sääntelyyn liittyvät esteet ja kolmanneksi rakenteelliset esteet. Vaikutusarvio auttoi meitä määrittelemään tarkemmin, mitä erityispiirteitä liittyy verkkoverkkomarkkinoihin ja markkinoiden toimimattomuuteen. Markkina, markkinoiden toimimattomuus on kaiken ytimessä. Syyt ovat monenlaisia. Nämä liittyvät sekä tukkupuoleen että vähittäispuoleen markkinoilla. Me tarkastellaan vähittäispuolta kuluttajan tasolla kuluttajan kannalta. Kuluttajalla ei ole paljonkaan valinnanvaraa verkkovierailupalveluiden osalta. Ensinnäkin tämä johtuu siitä, että verkkovierailu on vain yksi osa kokonaisa paketista kännykkäpalveluiden, matkapuolen palveluiden yhteydessä. Tariffien vertailu on hyvin aikaa vievää ja hankalaa, kuten hyvin tiedämme, ja verkkovierailu maksut ovat vain yksi, yksi pieni osa pitkässä hintaluettelossa, joten kuluttajan on hyvin vaikea saada tarkkaa tietoa siitä, mikä verkkoveron hinta todellisuudessa on. Tietoa saa suorastaan kaivaa esiin. Mikäli verkkovierailupalvelun voisi ostaa erikseen muusta palvelusta, matkapuolen palvelusta, tämä olisi paljon helpompaa. Sitten tukkupuolella, operaattoreiden tasolla myöskin esteitä kilpailulle. Palvelun tarjoajat ovat usein sellaisessa tilanteessa, että ne joutuvat helposti markkinoilla nurkkaan ajetoiksi. Uusien toimijoiden on hyvin vaikea päästä markkinoille. Ne ahdistaan helposti nurkkaan, koska uudet operaattorit eivät pääse suoraan neuvottelemaan diileistä ulkomaisten palveluiden tarvijoiden kanssa. Pikemminkin ne ovat muiden armoilla. Kansallisen markkinoihin vaikea päästä. Ja kun kotimaan markkinoilla neuvottelee, usein joutuu juuri tuonne hintakaton kieppeille. Paljon sen olemassa on vaikea päästä. Kilpailutilannetta heikentää edestäkin sen, että mitään todellista vaihtoehtoa ei ole vaihtoehto. Mitään vaihtoehtoa ei ole verkkovierailupalveluille. Wifi-verkkoon, mikäli haluaa. Tämä on tietenkin mahdollista, voi käyttää paikallista SIM-korttia, mikäli vielä jossakin toisessa maassa. Mutta nämä ovat kovin monimutkaisia verrattuna verkkovierailun. Verkkovierailu on hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toimia. Kuluttajan täytyy aina ryhtyä lisäponnisteluihin, mikäli haluaa välttää verkkovierailuta ja käyttää vaihtoehtoja hyväkseen. Vaihtoehdot eivät ole aiheuttaneet minkälaista kilpailupainetta operaattoreiden suunnalla verkkovierailun osalta. Pikemminkin ne ovat vain lisänä. Ne ovat hyviä lisiä, mutta ne, eivät ole, ne ovat täydentäviä lisää, mutta ne eivät vielä tavalla vaikuta dynamiikkaan markkinoilla, kilpailudynamiikkaan. Kaiken tämän pohjalta sitten olemme tehneet ehdotuksen, joka meidän nähdäksemme edistää kilpailua ja pystyy puuttumaan rakenteellisiin ongelmiin, joita juuri äsken selitin teille. Tämä on kahtalainen lähestymistapa. Ensinnäkin olemme ottaneet käyttöön joukon rakenteellisia elementtejä, jotka edistävät kuluttajan valintamahdollisuuksia verkkovielopalveluiden suhteen ja tarjoaa myöskin mahdollisuuden uusille operaattoreille päästä markkinoille. Ja uusille on parempi mahdollisuus kilpailla markkinoilla. Samanaikaisesti jatkamme edelleenkin hintakattojen asettamista ainakin jonkin aikaa, siksi kunnes rakenteelliset toimet on saatu kunnolla käyttöön ja tuottavat tulosta siten, että hinnat alkavat olla, hinnoissa alkaa olla kilpailua. Eli hintakattoja edelleenkin tulee olemaan, koska kuluttajien etuja täytyy suojata. Ja uusi elementti verrattuna nykyasetukseen on se, että aiemme ottaa kattoja myöskin datapuolelle verkkovierailuihin, koska tukku ja, nettohin, tukku ja vähittäishinnan välillä on valtavan suuri markkina tällä hetkellä. Tähän täytyy puuttua. Sitten hieman yksityiskohtaisempaa tietoa näistä rakenteellisista toimista. Voin selittää, miten me näemme nämä toimet, joilla voidaan muuttaa kilpailudynamiikkaa markkinoilla. Täytyy varmistaa, että markkinat ovat avoinna eri operaattoreille palveluiden tarjoajille. Meidän täytyy luoda mahdollisuuksia päästä kilpailemaan keskenään muiden kanssa. Tässä suhteessa matkapuhelinoperaattorit, operaattorit, jotka toimivat markkinoilla, meidän ehdotuksemme mukaan joutuvat sallimaan verkkoon pääsyn vaihtoehtoisille operaattoreille. Ja samalla tukkuhinnat ovat säännellyt ja uusien operaattorien täytyy päästä näyttämään samoista tukkuhinnoista ja tarjoamaan myöskin verkkovielilupalveluita kuluttajien kannalta katsottuna sitten. Meidän täytyy lisätä kuluttajan mahdollisuuksia valita, tehdä valintoja. Lisäksi kuluttajien tietoisuutta täytyy parantaa Lisäksi täytyy mahdollistaa se, että kuluttajat voivat ostaa verkkovierailupalvelut erillisenä palveluna, eri, erillisenä osana, eikä kokonaiseen pakettiin kytkettynä. Sitten tukkupuolen pääsy, pääsyn varmistamisvelvoite, jonka mainitsin. Kaikkiin täytyy päästä hyötymään myöskin uusien operaattoreiden tai kenen tahansa operaattoreiden täytyy päästä mukaan markkinoille. Niin täytyy päästä mukaan näihin tukkusopimuksiin ja keskusteluihin verkon vierailupalvelun tarjoajien kanssa silloin, kun on kyse näistä vierailuista, verkoista, näistä verkoista, joissa vieraillaan. lisäksi vähittäissopimukset, vähittäissopimustakin puolelle pitäisi näiden uusien toimijoiden päästä mukaan. Tämä on tämä helpompi tapa Toinen osa näitä rakenteellisia toimia, tämä ensimmäinen osa oli tämä tukkupuolen pääsyn varmistaminen, ja toinen osa tätä on tämä kytköksen purku, pakettien purku. Miksi tämä sitten on tarpeen, tämä unbundling-puoli? Tämä on tarpeen siksi, että tukkupuolen pääsyn varmistaminen yksin tekisi markkinoille pääsystä edelleenkin kovin vaikeaa. Virtuaaliverkko-operaattorit esimerkiksi, jotka eivät toimi kotimaan markkinoilla kaupallisten sopimusten pohjalta, niin kuin tilanne yleensä on. Mikäli heillä on verkkoveromahdollisuus sopimus, mutta heillä ei ole, kansalaisilla ei ole mahdollisuutta ostaa erikseen verkkoverkopalvelua irtaillaan muista paketista, niin silloin uusien operaattorien on vaikea myydä sitten palveluitaan. Ihmiset voivat tietenkin ostaa oman SIM-korttinsa, mutta sitten kun joutuu vaihtamaan SIM-korttia aina kun soittaa esimerkiksi kotimaahansa tai kun menee ulkomaille ja joutuu vaihtamaan SIM-korttiin, tämä on kovin monimutkaista pitäisi olla mahdollista sen vuoksi ostaa tämä roaming-palvelu erikseen tästä muusta paketista. Siksi unbundling on tarpeen tämä pakettien tai kytkösten purko. On tärkeää pistää myöskin merkille, että kuluttajat ovat, vaikuttavat olevan kovin herkkiä dataverkkovierailupalveluiden osalta. Mikäli he eivät ole tietoisia hinnoista, silloin tietystikin on vaikea päästä markkinoille, koska mikäli kuluttajat eivät halua vertailla hintoja eivät vaivaudu vertailemaan hintoja, niin se on tietystikin on vaikea uuden operaattorin saada asiakkaita. Mikä tarkastellaan hiljattain saatuja tietoja, kuluttajat kyllä ovat tietoisia dataverkkovierailuhinnoista, ja mikäli luemme mahdollisuuden päästä markkinoille ja tarjoamaan palveluitaan, ja mikäli on mahdollisuus saada kuluttajat vakuuttuneeksi siitä, että heidän kannattaa vertailla hintoja, niin silloin kuluttajat saattavat palvelta, tar- valita palvelun tarjoajan, joka on heistä kaikkein houkuttelevin ja huokein. Tämän pitäisi tehdä helpommaksi ja mahdollistaa tämä. Jos vaistaminen on helppoa, se lisää paineita myös olemassa oleville toimijoille. Joten uudet tulokkaat voivat tarjota kiinnostavia hintoja, mutta olemassa olevien palveluntalvojen pitää myöskin reagoida alemmilla hinnoilla. Ja paketoinnin purkuun liittyen se täytyy toteuttaa huolellisesti, sen täytyy olla kuluttajaystävällistä, käyttäjän täytyy olla helppoa vaihtaa nykypalveluntarjoajasta vaihtoehtoiseen verkkovierailupalveluiden tarjoajan ja operaattoreiden pitäisi olla helppo tarjota palveluita. Ja kuluttajan pitäisi kohdata seurattavia transparentteja vaihtoehtoja. Meillä on tässä yksi tekninen ehdotus tai ratkaisu. Voi olla muitakin keinoja purkaa näitä paketteja, mutta yksi vaihtoehto, jonka mainitsimme paketissa, on tämä kahden IMSin ratkaisu jolloin kuluttajalla olisi samalla SIM-kortilla kaksi palveluntarjoajaa. Yksi kotoisille palveluille ja toinen verkkovierailupalveluille, jolloin SIM-kortteja ei tarvitsisi vaihtaa. Tämä lisäisi kuluttajaystävällisyyttä. Ja kuten jo mainitsinkin, rakenteellisten toimien lisäksi meidän täytyy pitää näitä hintakattoja yllä siirtymäkaudella ennen kuin rakenteelliset toimet iskevät täysillä. Meidän täytyy myös taata operaattoreille vakautta ja ennustettavuutta ja taata kuluttajan suoja. Ehdotuksessamme nämä turvaa toimenomaiset Tukkupuolelle hintakatot pysyvät voimassa riittävän pitkään vuoteen 2016, mukaan lukien dataverkkovierailut. Vuosi 2016 on rajana, koska silloin rakenteelliset toimet alkavat toimia täysillä. Selitinkin aikaisemmin, miksi verkkovierailupalveluita pitäisi myydä erillään. Tämä tarjoaisi alalle pari vuotta ja Joten uskoisimme, että palvelut olisivat tarjolla 2014. Silloin kuluttajat saisivat täyden hyödyn. On tärkeää tietää, että jos markkinoilla näkyy kilpailu uhkaa, jos joku ratkaisu tarjoaa uusille toimijoille markkinoille pääsyn tai lisää kilpailua verkkovierailupalveluilla. Tämä normaalisti pakottaa olemassa olevat toimijat reagoimaan kilpailuuhkaan jo ennen kuin tekninen ratkaisu on otettu käyttöön. Joten en usko, että meidän täytyy odottaa vuoteen 2014 ennen kuin hinnat alkavat tippua. Tämän pitäisi tapahtua aikaisemmin. Siksi uskon, että 2016 on se hetki, jolloin markkinoilla näkyy dynaamisia muutoksia. Mutta jos näin ei käy, niin joka tapauksessa verkkovirvailuasetus uudelleen arvioidaan täysin vuonna 2015, jolloin voimme arvioida, tuottavatko rakenteelliset ratkaisut tuloksia. Ja kaikki astuksen elementit ovat silloin paikalla. Tämä on jälleen tällainen turvatoimi. Jos asiat eivät toteudu niin kuin vakaasti uskomme niiden toteutuvan, niin 2015 me arvioimme tilanteen kokonaisuudessaan. Nyt siirtyisin edelleen vaikutusarvioon. Meidän arviossamme meillä oli useampi optio asetuksen muuttamiseksi arvioimme ne laadullisesti. Ja sitten meillä oli tällainen lyhyt lista vaihtoehdoista, joista me teimme syvällisemmän taloudellisen arvion ja arvioimme niiden hyvinvointivaikutukset ja vaikutukset kuluttajille ja käyttäjille. Ja arvioimme myös tuottajapuolen täytäntöönpanokustannukset. Me harkitsemme op- seuraavia optioita. Nykyisten hintakattojen säilyttäminen. Ja toimet, joihin liittyisi ainoastaan tukkupuolen toimet ja seurattavuustoimet. Me myös harkitsimme äh, vähittäis verkkovierailuhintojen säätelyä ja sitten me arvioimme rakenteellisia toimenpiteitä. Meillä on useampi vaihtoehto siis. Meillä oli sitten lyhyt lista, jolla valitsimme seuraavat kolme vaihtoehtoa. Eli se ensinnäkin, että jatkaisimme nykyistä hintakattojärjestelmää. Tämä on pikemminkin vertailusystä mukana. koska meidän täytyy miettiä eri vaihtoehtojen suhteellista kelpoisuutta. Ja tämä nykyvaihtoehto oli ikään kuin tämä perusindeksiarvo. Ja toinen vaihtoehto on se tällainen puhdas hintakattovaihtoehto. Mutta puhdas hintakatto sikäli, että me todella säätelisimme väittäisi hintoja niin, että ne olisivat hyvin lähellä tukkuhintoja. Ja kolmas olisi rakenteellisten toimien ja turvatomiluonteisten hintakattojen yhdistelmä. Jos ajattelemme näiden kolmen option laadullista vertailua, me tiedämme jo nykylähestymistä vasta että tiedämme, että alennukset eivät siirry tukkumarkkinoilta vähittäismarkkinoille. Olisi hyvin vaikeaa esimerkiksi virtuaaliverkkojen ylläpitäjillä kilpailumarkkinoilla nykytukkuhinnoilla. Ja sitten kustannusorientoitunut hinta, kattojärjestelmä Tämä saattaisi laskea kaikkien palvelujen hintoja kaikille käyttäjille. Mutta se vaikutus on vain tilapäinen. Se tuottaa hyötyä niin kauan kuin asetus on voimassa. Se ei puutu markkinoiden rakenteellisiin ongelmiin. Ne eivät paranna kilpailutilannetta. Ja sitten rakenteellisten toimien ja turvatoimien yhdistelmä. Niillä on vaikutusta kilpailuun, tarjoaa uusille toimijoille markkinoille pääsyn ja se lisää kuluttajien valintoja. Ja se tarjoaa kestävän kilpailuratkaisun ilman tarvetta pitkän aikavälin hintasäätelylle. Sitä lyhyesti taloudellinen vaikutus, vaikutus yhteiskunnan hyvinvointifunktion kautta. Tässä kuvassa näette hyvinvointivaikutukset, tiukat hintakatot, toivat suurimman kuluttajaylijäämän 2012-2014 välillä. Tässä on arvioitu sitä, noin 1,4 miljardia euroa verrattuna perusskenaarioon, jossa seurattaisiin nykypolitiikkaa. Rakenteellinen ratkaisu ja turvakatot tulokset eivät ole niin hyvät kuin tiukat tiukoille hintakatoille. Mutta kuten sanoin, tämän arvioita ainoastaan turvahintakattojen pohjalle. Mutta kuten sanoin, kilpailuvaikutukset näkyvät viimeistään 2014. Uskomme, että ne toimivat jo sitä ennen. Joten tämä arvio 1,2 miljardia euroa on konservatiivinen arvio. Ja todellinen vaikutus on parempi kuluttajille kuin kilpailuvaikutukset iskevät. Toisaalta tässä las, laskelmassa ei oteta huomioon täytäntöön panokustannuksia. Ehdotuksessa mainittu tekninen ratkaisu, tämä kahden ihmisen ratkaisu, teollisuudelta saatujen tietojen pohjalta täytäntöön kustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa teollisuuden tasolla, mikä on alle 10 prosenttia vuotuisesta verkkovirailun tuottamasta tulosta ja 0,2 prosenttia kokonaistuloista. Nämä ovat kertaluontoisia kustannuksia. Ne ovat kuten nykyehdotuksen laskutus vaatimukset, jotka vaativat kertaluonteisia investointeja myös. Pitää myös todeta, että kun rakenteelliset ratkaisut ovat pitkän aikavälin ratkaisuja, nämä kustannukset myöskin jakautuvat pitkällä aikavälillä. Olemme sitä mieltä, että tämä investointi on toteuttamisen arvoinen, mutta painotin sitä, että Tämä oli vain yksi ratkaisu. Jos halvempiakin ratkaisuja on, perehdymme niihin mielellämme. Tämä on tärkeää, että no, jos vaihtoehtoja on, ne tuottaisivat samat edut, eli helpottaisivat kilpailijoiden pääsyä markkinoille ja tekisivät kuluttajan valinnat helpoiksi. Eli kokonaisarvio. Eli rakenteelliset toimet verrattuna nykyhintakattoihin. Tämä ehdotus tuo lisää kilpa- tulee lisäämään kilpailua, lisää kuluttajan valinnan mahdollisuuksia ja tuottaa kestäviä vaikutuksia ja luo vakaan säätelyympäristön. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Very much indeed. Um, uh... Kiitoksia paljon, herra Terävä. Tämä oli erittäin hyödyllinen tausta esitys ja tavallaan täydentää sitä tietoa, jota meillä aikaisemmin oli. Hieno oli kuulla näistä hintakatoista ja operaattoreiden saamista voittomarginaaleista, jotka joissakin tapauksissa ovat valtavan suuret kuilu tukkuhinnan ja vähittäishinnan välillä on valtavan suuri ja se kasvaa. Ja myöskin rakenteelliset ratkaisut ongelmiin ei ole niinkään tämän valiokunnan asia, vaan pikemminkin ITRE-valiokunnan asia, mutta me olemme kiinnostuneita kuluttajien suojasta ja myöskin uudistusten nopeudesta ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Aion nyt pyytää, että esittelijämme Rova Korhola avaa keskustelun, sitten Schalde Muusala ja Engström. Olet myöskin osasta keskustelua, niin haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Haluaisin itsekin puhua Rova Turunen niin ikään, Korea de Campos niin ikään. Itse ole toiminut tässä aiemmin varjoesittelijä, joten ehkä puhun itsekin tässä ominaisuudessa, mutta ensin esittelijä, olkaa hyvä, Rova Korola. Kiitoksia herrat Terävä tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Kuten Malcolm totesi aluksi, meidän pitää nyt pitäytyä IMKON valtaoikeuksiin, koska ITRA on tässä vastuuvalikunta ja me nyt tarkastaa myöskin aikataulua. Me pohdimme ainakin hintoja, ajoitusta, vähittäishintoja, kuluttajille tarjottavaa tietoa ja kuluttajan suojaa muutenkin. Nämä vähintäänkin kuulut meidän valiokuntamme toimivallan piireen työnjako täytyy tehdä selväksi valiokuntien kesken. Tällä hetkellä olemme edellä aikataulussa verrattuna vastuuvaliokuntaan. Kuulenta vastuuvaliokunta ei ole vielä nimittänyt esittelijää edes. Kevään aikana tarkastelemme ensimmäistä eurooppalaista radiotaajuuspolitiikkaa ja tuossa prosessissa tuli täysin selväksi, että matkapuhelin liikenne kasvaa hyvin nopeasti. Yhä useammalla Euroopan kansalaisella on näitä älypuhelimia ja tämän, tämä liiketoiminta kasvoi nopeasti. Kukaan ei voi väittää, etteivätkö nykyhinnat tätä roamingin puolella ole valtavan suuria. Jotkut maksavat yli tuhat euroa data roaming palveluista loman jälkeen. Ja mikäli matkustaa maasta toiseen ja unohtaa sitten pistää kännykkänsä pois verkosta, niin lasku saattaa olla valtava. kattoa myöskin roamingin puolella ovat todella tervetulleita. Ne ovat lähellä kansalaisen sydäntä ja myöskin eurooppalaisten yritysten etujen mukaista on, että ryhdytään oikeisiin toimiin kilpailun edistämiseksi ja hintojen laskemiseksi. Olen varma, että hyvin monia mielenkiintoisia keskusteluja tullaan vielä syksyn mittaan käymään tarkoista yksityiskohtaisista toimista, joilla kaikkein parhaiten pystytään edistämään kilpailua ja pitkällä aikavälillä luonnollinen seuraamus tästä tulee olemaan hintojen lasku. Minä ilolla odotan mahdollisuutta tehdä työstää tätä asiaa edelleenkin ja vielä kuulisin teidän näkemyksiänne. Right. Kiitoksia Rova Korholla. Sitten muut jäsenet. Rova Chaldemose, olkaa hyvä. Kiitos. ST-ryhmä ei ole vielä nimittänyt esittelijä, joten puhun nyt oman piikkiini. Kiitos erittäin kiinnostavasta esityksestä. Ja mielestäni on tärkeää tehdä jotain markkinoiden rakenteellisille ongelmille. Se on oikein tervetullutta. Mutta meidän täytyy ottaa loppukäyttäjät, kuluttajat huomioon. Kuten Rova Korhola sanoi, kaikki saamme sähköpostiviestejä kansalaisiltamme, joita nyppivät suuret verkkovierailumaksut, kun he käyvät ulkomailla. Ja meidän täytyy tehdä jotain, joka ei vaadi kuluttajalta paljonkaan valitsemista, koska sitä ihmiset eivät tee. Useimmat käyvät ulkomailla vain kerran kaksi vuodessa. Eivätkä he mieti Äh, muiden teleoperaattoreiden verkkovierailumaksuja. Me, jotka olemme tottuneita ulkomailla matkustamiseen, teemme sen. Useimmat kuluttajat eivät. Eli totta kai meidän pitäisi tehdä jotain markkinoiden tarpeita ja rakenteellisia toimia. Täytyy kuitenkin pitää huolta siitä, että kuluttajat eivät jää jälkijunaan. Kuluttajaa ajatellen täytyy olla hintakattoja myös. Minun mielestäni tämä sekä että ratkaisu on välttämätön, eli me pyrimme rakenteellisiin ratkaisuihin rakenteen muuttamiseksi, mutta ei ainoastaan turvahintakattoja, vaan ihan oikeita hintakattoja, ei ainoastaan tukkupuolella, vaan myös loppukäyttäjillä datasiirtoihin liittyen. Ehkäpä tämä johtaa siihen, että ihmiset myöhemmin tekevät valintoja paremmin. On tällä hetkellä paras neuvo, mitä voin antaa kansalaiselle, on, että pankaa kännykkä kiinni, kun menette ulkomaille. Ja näinhän EU-ssa ei pitäisi olla. Eli pitää ajatella sekä rakenteellisia toimia että hintakattoja, jotta me saavutamme loppukäyttäjän. Mutta kiinnostavaa tämä tulee olemaan varmasti tulen ottamaan osaa keskusteluun. Um, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, Kristel. Tämä oli henkilökohtainen erittäin hyödyllinen huomio. Engström seuraavana. Kiitos. Olen samaa mieltä komission edustajan kanssa. Tämä lähestymistapa on oikein hyvä. Olen myöskin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Markkinat eivät ole toimineet ja on tarpeellista säännellä markkinoita. Tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Ja täytyy muistaa, että kyse ei ole pelkästään teleliikennebisneksestä sinänsä. Teleliikenne mahdollistaa yritysten toiminnan Euroopassa ja sisämarkkinoilla, ja mikäli yritykset eivät voi käyttää hyväkseen palveluita, kun ne menevät toiseen maahan, niin on naurettavaa puhua mistään sisämarkkinoista edes. Mikäli liikemet eivät voi matkustaa ja käyttää hyväkseen niitä välineitä, jotka ovat heille tärkeitä, niin tämä on sisämarkkinoiden kannalta ikävä, joten valtavasti meidän tehdä jotakin. Ja mitä hintoihin tulee esimerkiksi tekstiviestien ja no, tavallisten puheluiden suhteen, ei ne niin kamalia ole kamalan korkeita, joten on täysin tyytyväinen tilanteeseen, mutta kun on kyse data roaming palveluista, hinnat ovat kerta kaikkiaan naurettavia, naurettavan suuria. Rova Korhola ja Charles Mose viittasivat, että mikäli kuluttaja navigoi netissä lomallaan, niin lasku saattaa olla tuhansia euroja. Tämä on naurettava. Joten hinta ovat tarpeen. Olen tästä täysin vakuutunut tällä hetkellä, mutta valitettavasti nämä katot eivät yksin auta. Perusongelma on se, että nämä katot ilmaistaan megabitteinä, ja megabitti on hyvin, hyvin pieni. En tiedä, käytetäänkö niitä edes enää. Gigabitit ovat relevantti yksikkö. Tuhat megabittiä siis on yksi gigabitti. Vuoden takaiset tilastot Ericssonin tekemät tutkimukset osoittavat, että tyypillinen älypuhelimen käyttäjä käyttää puoli gigabittiä kuukaudessa. Tämä on tyypillinen käyttäjä, tavallinen pulliainen. Tuotantokustannus yhden gigabitin tuottamiseksi, silloin kun on kyse datan siirrosta kännykällä, on yksi dollari, suurin piirtein yksi dollari. Eikä suurin piirtein yksi euro per gigabitti, mutta tukkumyyntikatto on 50 senttiä per megabitti. Ja kun puhutaan 500 eurosta per gigabitti ja tuotantokustannus on yksi euro. Ja hintakatto 500 euroa. Ei tämä kyllä paljon auta Mikäli hintakatto on, niin se menee kyllä oikeaan suuntaan, mutta ei tämä nyt kyllä auta meistä mihinkään, koska tässä nyt on mittakaava virhe vähintäänkin. Ensinnäkin, tästä lähtien täytyisi ainakin ilmoittaa katsota gigabitteinä, koska gigabitti on relevantti yksikkö. Ja sitten katsotaan, mikä olisi realistinen hintakatto koska nyt tilanne on sellainen, että meillä on näitä loistavia älypuhelimia, jotka ovat loistava keksintö. Niistä on paljon hyötyä kuluttajille, vielä enemmän hyötyä liikemiehille, mutta ei niitä voi käyttää. Esimerkiksi Lontoossa. Lontoon liiken, liikennelaitokselta saa aikataulut älypuhelimensa esimerkiksi. Tämä on aivan loistava palvelu, mutta se on täysin hyödytön, mikäli sinulla on ulkomaalainen SIM-kortti koska on aina paljon helpompi mennä taksia minne tahansa, kun käyttää älypuhelinta. Eikä tässä nyt ole mitään älyä. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Ja olen samaa mieltä komission yleisestä lähestymistavasta. Rakenneuudistukset ja hintakatot samanaikaisesti, mutta hyvät ihmiset, hintakatot täytyy asettaa sellaiselle tasolle, että ne avaavat markkinoita, tarjoavat yrityksille mahdollisuuksia ja saavat sisämarkkinat toimimaan kunnolla koska kuluttajien vähittäismyyntihintakatto 10 euroa per gigabitti, eli yksi sentti per megabitti, mahdollistaisi edelleenkin sen, että operaattori saa tuhannen prosentin voittomarginaali. Ja mikäli bisnestä ei voi pyörittää tuhannen prosentin voittomarginaalia, sitten ei kannata kyllä pyörittää mitään bisnestä. Olen samaa mieltä yleisestä lähestymistavasta, mutta haluaisin vain, että hintakatto saataisiin paljon paljon alemmas. Kiitos. Okay, thank you for your work. Kiitoksia. Expert perspective. Selvä, kiitos asiantuntijan näkökulmasta ja Rova Tsun. Paljon kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä edellisten pohjien kanssa. Meillä on ollut pitkään keskusteluja verkkovierailuhinnoista eri valiokunnissa ja kahdella tasolla. Meillä on tällainen filosofinen taso ja tekninen taso. Poliittisella tasolla puhumme sisämarkkinoista, EU-sta sinänsä. Ja meillä on maan rajoja ja mitä verkkovierailuihin tulee. Ja meillä on tällainen virtuaalisessa todellisuudessa nuo rajat ja ne, ovat, ne tekevät kipeätä. Tämä on poliittinen keskustelu, joka meillä on yhdistynyt Eurooppa tai ei. Operaattorit luovat nämä rajat. Ne eivät vastusta ainoastaan yhden Euroopan ideaa. On myöskin yhteismarkkinoita, ne vastustavat internettiä. Me emme voi hyödyntää kaikkia internetin etuja, joista niitä koko ajan mainostetaan. Monet kauppaa haluavat vertailla hintoja ja, ja me rahkaistaan käyttämään palveluita. Olisivatko hinnat kotimaassa parempia? Mutta tämä palvelun käyttäminen on kalliimpaa kuin mahdollinen voitto siitä, että ostaisimme saman tuotteen muusta maasta. Turvallisuussyistä emme voi käyttää älypuhelimia, emme voi suunnistaa kaupungeissa. Sekin on kallista. Luku on ottamatta 112 numeroita, jotka ovat ilmaisia, mutta eivät toimi kaikkialla, kuten tarkastukseni tänä kesänä osoitti. Ja se on myös niin, että heti kun menemme internettiin älypuhelimella, emme tiedä. Emme koskaan tiedä paljonko se tulee maksamaan. Sitä kun ei tiedä kuinka paljon informaatiota joutuu siirtämään, minkä resoluutiosta kuvaa on tulossa – onko tuossa elokuva, jos kyseessä on tuossa elokuva, sehän on katastrofi. Joten meillä ei ole mitään valinnanvaraa hintojen suhteen. Ehdotuksenne ovat kiinnostavia, mutta mielestäni vielä liian monimutkaisia. Ehkä minä olen liian vanha, mutta jos minä haluan hyötyä tästä paketin purkamisesta ja valita edellisen niin on minulla muutakin tekemistä kuin jatkuvasti verta hintoja ja kytätä, minkä operaattori valitsee. Tämä täytyy olla käyttäjästä välistä ajatellen myös minun ikäisiäni älypuhelimen käyttäjiä. Olen oikein iloinen, että tämä keskustelu jatkuu. Kansalaiset vaativat, että me teemme jotain. Ostamme parempia älypuhelimia ja tablettitietokoneita. Tiedätte, Puolan puheenjohtaja kaudella on tällainen verkkovierailu ja verkkovierailuhinnat, miksi ne ovat liian korkeita, ne ovat täällä 8.15.88. päivä. säätöllä säätelyviranomaisilla on kiinnostavia, rohkeita ehdotuksia. 20. syyskuuta on tämä tapahtuma. Lähetin kutsun teille jo sähköpostit. Kiitos. we have uh, three more Täällä on vielä kolme puhujaa listalla, mukaan luettuna itse, joten nyt täytyy pistää hieman pökköä pesään, koska täällä on vielä toinen vaikutusarvion esittely tänään. Mutta meillä on vielä jatkossa mahdollisuuksia vaikuttaa Rova Korholan mietintöön, jonka minkä laatimisen hän on jo menestyksekkäästi aloittanut. Professori Correa de Campos. Uh, this, this was a... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli erittäin hyvä esitys. Minä arvostan sitä suuresti tuskin koskaan ole näin paljon oppinut näin hyödyllistä käytännön tietoa. Tieto on hyödyllistä meidän kaikkien kannalta. Nyt ei olla aivan monopolitilanteessa, mutta miltei. Mitään täydellisiä ratkaisuja ei ole, mutta ratkaisuja kuitenkin. Tämä on erittäin herkkä kysymys poliittisestikin. Monet meistä ovat kampanjoineet Euroopan unionin puolesta Euroopassa ja monet ovat käyttäneet roaming-esimerkkiä hyväkseen ja muistuttanut ihmisiä siitä, että Euroopassa saatiin aikaan katota verkkovierailupalveluille, joten tämä on siksi poliittisesti merkittävä kysymys. Ja kuten täällä todettiin, rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat olevan houkutteleva vaihtoehto, vaikka tämä onkin vaikea vaihtoehto. Joitakin väliaikaisia ratkaisuja on kuitenkin olemassa, tai ainakin väliaikaisia toimia, joihin todennäköisesti voitaisiin ryhtyä. Ainakin minun maassa ja monessa muussakin maassa on erityinen varoitus mahdollisuus. Mikäli kuluttaja käyttää val- valtavan paljon vettä yhtäkkiä, häntä varoitetaan siitä, koska saattaa olla, että hänen putkessaan on vuoto tai jotain tämän tapaista. Miksi voitaisi ottaa samanlainen varoitusjärjestelmä käyttöön? Miksi annettaisi operaattoreille velvollisuutta varoittaa kuluttajaa, mikäli hänen laskunsa on yhtäkkiä valtavan suuri? Tämä olisi yksi mahdollisuus, joka todennäköisesti ei maksaisi paljon kenellekään, millekään osapuolelle. Sitten tekninen kysymys. Anteeksi, jos nyt olen naivi, mutta kun te puhuitte tästä unbundling-kysymyksestä, pakettien purusta ja kuluttajaystävällisyydestä, ja mahdollisuus käyttää kahta puhelinnumeroa tai yhtä ainoa puhelinnumeroa, minä ja mikäli samaan, samassa kännykässä voisi olla yksi simmi, mutta kaksi numeroa ja paketin purku ehdotukset Onko tällainen helppoa teknisesti vai ei? Vai onko tässä jotakin erityisiä syitä, miksi se olisi jotenkin vaikeaa, jos se on? Kiitos sitten Rova Roittava. Děkuji. Eh, já taky chci poděkovat za tu prezentaci. Eh, Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä esityksestä. Ja palaan historiaan. Viisi vuotta sitten, kun me keskustelemme vakavasti siitä, voimmeko me ollenkaan säädellä verkkovierailuhintoja. Ja silloin operaattorit kertovat me, meille, että jos me kattoja ottaisimme käyttöön, ja sitten ottaisivat katteensa muista palveluista. Eli kysymykseni on, oletteko huomanneet, että ovatko operaattorit lisänneet muiden palveluiden hintoja, datapalveluiden hintoja? Mikä oli operaattoreiden ratkaisu? Erityisesti niitä operaattoreita, jotka sanovat, sanovat että ne menisivät konkurssiin, jos roaming hintakatto otettaisiin käyttöön. Ja sitten toinen kysymys. Äh, tämä kysymys liittyy ADSL-palveluihin. Meillä Tsekeissä, jos me siirrämme palvelun yhdeltä operaattorilta toiselle, niin minä olin ilman palveluita viisi viikkoa. Minä valitin, mutta en minä ollut ainoa, jolle kävi näin. Ja eilen avasin sähköpostini ja täällä Brysselissä siis ja huomasin, että laajakaistan hinta oli noussut kahdella eurolla ilman, että kukaan oli koskaan kysynyt, hyväksynyt tätä hinnan, hintojen nousua. Ja minulle sanottiin, että palvelu olisi väitetysti parempaa. Mutta katsottuani Czech-uutisia eilen illalla huomasin, että palvelun laatu on pikemminkin heikentynyt kuin parantunut. Eli meidän täytyy miettiä enemmän, miten asiat toimivat kentällä ja miten operaattorit toimivat silloin, kun niiden mukaan pitäisi avata verkot kilpaileville operaattoreille ja mitä ongelmia tämä merkitsee kuluttajille. Minun kokemukseni on, että sitä aina palaamaan alueelliseen operaattoriin, kun ei ole aikaa ja energiaa, eikä halua kantaa maksaa niitä kustannuksia, jotka liittyvät operaattorin vaihtoon. Minä nyt kuitenkin vähän vertailin. Oletan, että yleensä ihmiset eivät edes jaksa tehdä sitä. Ja tämä digitaalinen ympäristö on yrittäjille, ja siellä roaming on tärkeämpää yrittäjille kuin tekstiviestit. Tämä on 2015 tämä on liian myöhään. meidän pitäisi ennakoida tapahtumia markkinoilla. Sen sijaan, että odottaisimme niitä tapahtuvan. Eli haluan sanoa, että se, että dataa liikevaihdon volyymi on pieni, johtuu siitä, että ihmisellä on kokemusta avaa ottaa sähköpostiviestejä vastaan älypuhelimella ja sitten kova lasku tulee kuun lopussa vastaan. Siksi ihmiset eivät sitä teekään. Jos ihmiset kykenevät ennakoimaan hinnat ja käyttäisivät palveluita enemmän, ja tämä saattaisi tiputtaa hintoja, koska käyttö olisi laajamittaisempaa. Jenom to zastropení, ale tak jak tady říkal. Ja minusta tämän harjoituksen tärkein elementti ei ole hintakatto, vaan sen kulut tekeminen selväksi kuluttajille, mitä palvelut maksavat etukäteen. Sama, mitä me teimme siis äänipuheluiden roamingin suhteen, että operaattoreiden piti tehdä selväksi hinnat. Ne no, täytyy tietää hinnat heti, kun laitetaan älypuhelimen päälle. Tällainen palvelumuutos täytyy saada aikaan. Muutama kommentti, koska olen itse työstänyt tätä asiaa aiemmin. Olen erityisen kiitollinen Rova Roittavalle. Nythän tilanne on jo tämä, mikille operaattori anna tietoin, silloin hän ei noudata asetusta ja silloin parlamentin laatimia sääntöjä ei noudateta. Aina kun menee toiseen maahan, minä tarkistan että viestit operaattorilta. Operaattorin tehtävä on ilmoittaa paljonko roaming-palveluiden käyttö maksaa? Paljonko tekstiviesti esimerkiksi maksaa? Tämä on jo olemassa tämä palvelu. Tämä vastaus myöskin Korea Kamposille. Meidän valiokuntamme juuri tätä vaati, niin ettei tule näitä shokkilaskuja. Operaattorin tehtävä on pitää kiinni tästä katosta. Mikäli on 15 megabittiä ladannut esimerkiksi tietoa, silloin täytyy tulla tällainen ilmoitus. Tämä on hyvin paljon rahaa jo, mikäli kolme euroa maksaa yksi megabitti minun saamani viestin mukaan. Tämä on lähtökohta. Ei minä kritisoi teitä. Minä vaan totesin, että meidän täytyy myöskin tietää, mitä, mikä tilanne tällä hetkellä jo vallitsee, ennen kuin ryhdytään vaatimaan jotakin uutta. Joten älkää nyt arvio, aliarvioiko sitä, mitä on saatu jo aikaan. Ja mikäli niitä viestejä ei saa, niin silloin teidän operaattorinne ei noudata lakia. Rova Turunen, aina kun menette jonnekin, niin täytyy varmistaa, että ihmiset lukevat ne viestit, jotka tulevat ulkomailla kännykkään operaattorilta. Ja mitä Rova Schaldemose sanoi, tämä liittyy myöskin tähän. Sitten seuraavan sukupolven älypuhelimet ovat yhä kätevämpiä. Niiden kautta pääsee yhä nopeammin ja helpommin tiedon piiriin ja tämä prosessi ei ole enää niin hankala kuin aiemmin. Ihmiset alkaa tottua näiden käyttöön, mutta paradoksaalista koko tilanteessa on se, että kotiverkossa tällainen toimii, mutta sitten kun se menee ulkomaille, sitten kun menee ulkomaille ja pistää kännykän pois päältä, niin ihmiset, jotka ovat käyttämään mobiilitietoa, mobiilidataa omassa maassaan, ottavat mukanaan kaiken kattavan kiinteähintaisen palvelun mukaansa, eivätkä ole sitten niin huolissaan hinnoista. Minä olen keskustellut teidän kanssanne ja samalla olen pohtinut, kuinka paljon käytän dataa esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja kuinka paljon sitten nyt täällä maksan siitä, että käytän sitä samaa palvelua vain 30 sekuntia, mutta heti kun siirryn Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, minä pistän tämän datapalvelupuolen kiinni kokonaan. Ja suoraan sanottuna, mikä tarkastetaan teknologian edistymistä, miten olemme tulleet sellaiseen tilanteeseen, että operaattori ja laitteen valmistaja tarjoaa kaikkea tällaista kätevää tietoa, mutta koska markkinat eivät toimi kunnolla, niin tätä tietoa ei voi käyttää hyväkseen. Jurova Schaldemose on tässä aivan oikeassa. Osa ongelmasta tänä päivänä liittyy tähän hintakattoehdotuksen tällä hetkellä. Nämä ovat hyvin teknisiä ehdotuksia. Tämä on se ongelma. Ja minun nähdäkseni me olemme tässä keskustelussa se osapuoli, jonka pitää vaatia sitä, että komissio tekee säännöstä käyttäjäystävällisyydet ystävälliset. Tämä on suurin kritiikin aihe, joka liittyy tähän vaikutusarvioon. Vuoteen 2015 mennessä täytyy asiat hoitaa kuntoon. Ja ongelmana on se, että rakenteelliset ehdotukset, jotka komissio tekee, ovat erittäin tärkeä osa ongelman ratkaisua, mutta minä en, minulla ei ole sellaista mielikuvaa, ja komissio saattaa, ei välttämättä riittävästi aikaa vastata tähän, mutta minun mielestäni nämä asiat on hyvin tarkalleen pohdittu lävitse. Bereke, tämä säätelyviranomainen, lähetti raporttinsa meille, voin toimittaa sen teillekin, ja Täältä, tältä ovat peräisin nämä komission luvut 300 miljoonaa ja kyse on kansallista 300 miljardia ja kyse on kansallisista sääntelyviranomaisista ja komissio, joka ei tarkalleen tiedä kuinka paljon kustannuksia tulee eikä tiedetä tarkalleen ovatko nämä toimet teknisesti toteuttavia ja ovatko ne käyttäjäystävällisiä. Minun mielestäni rakenteelliset ratkaisut ovat erittäin tärkeitä, mutta minun mielestäni paljon paljon työtä täytyy tehdä vielä rakenteellisten ratkaisujen hyväksi. Minulla on sellainen tunne tällä hetkellä, että meidän pitäisi pyrkiä tiukentamaan ja pidentämään näitä, näiden hintakattojen käyttöä ja ottaa käyttöön ystävällismielisiä toimia, jotka toimivat nopeammin ja samalla ryhtyä laatimaan näitä pidemmän aikavälin rakentavia, rakenteellisia ratkaisuja, jotka parantavat kilpailua. Olen samaa mieltä Korea de kanssa, että kyse ei ole käytännössä monopoleista, vaan kyse on siitä, että markkinarakenne ei mahdollista sitä, että markkinat toimivat. Operaattoreita on kyllä paljon, ja tukkumarkkinoiden avaaminen ja pääsyn varmistaminen tukkumarkkinoille on hyvä ele, mutta kuinka moni ihminen, kuten Rova Schaldemus totesi, lähtee shoppailemaan eri vaihtoehtoja, kun hän menee ulkomaille? Ja se pikemminkin pitäisi operaattoriyttää tarjoamaan eri vaihtoehtoja, vaihtoehtoja erilaisia paketteja. Minulle kerrottiin, että Mikäli lataan tietoa, tämä maksaa kolme euroa per megabitti ja toinen viesti totesi, että voin saada kolme megabittiä tietoa kolmella punnalla tai kolmella eurolla per päivä, mikäli haluan tarttua tähän tarjoukseen. Eikä jotakin tällaisia vaihtoehtoja on jo markkinoilla. Ja näistä tulee tieto tekstiviestin muodossa kännykkään. Hyvin paljon ty- mielenkiintoista työtä on edessämme ja hyvin paljon pitäisi suuntautua tässä kuluttajan etujen tutkiskeluun. Vaikutusarvio on tärkeä lähtökohta Uskon, että minun johtopäätöksen tästä kaikesta on se, että perusrakenne siinä, mitä komissio haluaa saada aikaan, kun komissio haluaa tiukentaa näitä kattoja ja pyrkii saamaan aikaan enemmän kilpailua ja haluaa laatia nämä rakenteelliset toimet kuntoon, niin minä olen vakuutunut siitä, että rakenteelliset ehdotukset kaiken tämän keskustelun ja syynämisen jälkeen, jota komissio tulee ehdottamaan, ovat kunnossa. Tämä, perustuu, tämä kaikki perustuu Berekin tietoihin ja minä voin toimittaa teille tämän Berekin raportin ja Berekin puheenjohtaja oli tullut samaan johtopäätökseen. Hän totesi, että meidän täytyy kuulla eurooppalaisia sääntelyviranomaisia ja parlamentin täytyy tukea tässä työssä. Minä aion kutsua Berekin puheenjohtajan puhumaan tälle valiokunnalle, en pelkästään verkkovierailukysymyksistä, vaan muistakin kuluttajien liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi siitä, miten nykyiset yleispalvelupaketin toimet ovat toteutuneet jäsenvaltioiden tasolla, koska monet seikat, joihin te viittasitte, Rova Roittava esimerkiksi, esimerkiksi mahdollisuus vaihtaa operaattoria ja miten palveluntarjoaja antaa tietoa ennen sopimuksen solmimista, tämän tyyppiset asiat. Nämä ovat katettuina jo paketissa, jonka tämä valiokunta laati aiemmin. Joten hyvä Rova Roitova, teidän kannattaa lukea nämä paperit, jotka liittyvät siihen aikaan, jolloin minä toimin esittäjänä koska ensin täytyy pohtia, miten noudatetaan niitä sääntöjä, joista valiokunta on päättänyt jo Esimerkiksi kysymys, annetaanko kuluttajille riittävästi tietoa etukäteen ennen sopimuksen laatimista ja niin poispäin. Ja ensin pitää katsoa, onko olemassa olevia sääntöjä pistetty täytäntöön ennen kuin ryhdytään puhumaan mistään muusta. Hyvin paljon työtä on saatu ja tehtyä ja meidän täytyy nyt suunnata katseemme tulevaisuuteen. Ja täytyy pohtia sitä tapaa, jolla ihmiset ostavat dataa, koska datapalvelut ovat kasvualue ja myöskin tekstiviestit ja äänipuhelinpalvelut täytyy ottaa huomioon, mutta nimenomaan datapuolella kasvu on hyvin suurta ja nopeaa. Siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Oli varma, että Rova Korhonen tekeekin. Voin antaa teille ehkä kaksi minuuttia vielä aikaa nopeasti vastata, ja mikäli myöhemmin haluatte vastata, niin tämä on mahdollista, mutta meidän täytyy kohta siirtyä seuraavaan esitykseen jo. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikista kommenteista. Pari yleistä kommenttia. Täällä kysyttiin, valitsisivatko ihmiset vaihtoehtoisia verkkovierailupalveluita, jos niitä olisi tarjolla, ja olisiko se liian monimutkaista? Tässä meillä on dilemma. Jos vaihtoehtoja ei olisi, operaattorin valinta olisi helppoa, eikä pakettejakaan olisi runsaasta, runsaasti, mutta eipä olisi paljon kilpailuakaan. Jos valinnanvaraa on enemmän, on myös mahdollisuuksia sille, että kilpailua on enemmän. Joten näiden kahden tavoitteen välillä täytyy valita. Eli meidän täytyy löytää jotain, joka on helppoa kuluttajille, mutta ehkä tuo mukanaan myös kilpailukykyisiä tarjouksia ja hintoja. Meidän täytyy tarjota kuluttajille valinnanvaraa ja meidän täytyy tehdä hintojen vertailu ja kiinnostavien tarjousten vertailu mahdolliseksi niille, jotka sitä haluavat emme me voi odottaa, että jokainen kuluttaja vertailee kaikkia hintavaihtoehtoja. Mutta jos on kriittinen vertailevien kuluttajien massa, jotka valitsevat operaattorinsa hintojen mukaan, Tämän pitäisi sinällään lisätä kilpailua ja pakottaa operaattorit laskemaan hintoja ja kilpailemaan hinnoilla. Ei ole niin, että kaikkien kuluttajien pitäisi tehdä vaihtoehtoja, mutta vaihtoehtojen pitäisi olla olemassa ja muiden kuluttajien pitäisi hyötyä niiden kuluttajien valinnoista, jotka niitä tekevät. painottaisin, että mitä data roamingiin tulee, ihmiset ovat her- hintaherkkiä. Yhä useampi vertailee hintoja. Ja jos transparentisti mainostettuja vaihtoehtoja on lisää tarjolla, he valitsevat niitä joukosta ja markkinat kokonaisuudessaan hyötyvät. Onko sitten ehdottamamme tekninen ratkaisu on liian monimutkainen ja toteutettava uskonta insinööreille. Kaikki on teknisesti toteutettavaa. Ja palaute teollisuudelta on, että, että tämä vaihtoehto, joka on yksi vaihtoehdoista, halvempia vaihtoehtoja saattaisi olla, me perehtyisimme siihen, mutta tämä on toteutettava, se, se vaatii standardointia, toteuttamisaikaa, mutta se on toteutettava. Jos vaihtoehtoja ajatellaan, sen pitäisi tuoda mukanaan valinnan helppous ja tämä mahdollisuus kilpailijalle kilpailla. Ja sitten data roaming hinnat lopuksi. Ja ehdottamamme kattojen taso. Taas löytyy täytyy löytää tasapaino. Jos me haluamme edistää kilpailua, meidän täytyy luoda kannustimia toimijoille tulla markkinoille. Jos hintakatot ovat kovin alhaiset, hintataso asettuu alhaiseksi ja kilpailua ei tule. Tämä on ok kuluttajalle niin kauan, kun säädellyt katot ovat voimassa. Mutta kuten tuomioistuimen päätös totesi, hin, hintojen säätelyn täytyy olla näillä markkinoilla väliaikaista. Jossakin vaiheessa meidän täytyy löytää innovoiva ratkaisu, joka parantaa markkinoita. Me emme voi luottaa hintasäätelyyn loputtomasti. Ja mitä tätä tota hintoihin tulee, ne ovat selkeästi kustannusten yläpuolella. Mutta meidän täytyy olla hieman varovaisempia ääniä SMS-hinnoilla, koska datamarkkinat kasvavat. Meidän täytyy olla varovaisia, että me vääristä markkinadynamiikkaa. Joko mainitsi, että kiinnostavia tarjouksia on yhä ja meidän täytyisi, täytyy antaa mahdollisuus operaattorille tehdä kiinnostavia tarjouksia. Olisi optimaalista, jos markkinat ja kilpailu tiputtaisivat näitä valtavia hintoja. Kiitos puheenjohtaja. Very much indeed. Um... Kiitoksia paljon teille ja teidän joukkueellenne. Tämä oli erittäin hieno avaus tälle työlle. Me tulemme jatkamaan tästä ja Rouva Korhola ryhtyy laatimaan mietintöön. Voimme järjestää keskustelun myöskin Berekin edustajien kanssa. Mutta puhutaan tämän aikataulusta myöhemmin ja myöskin yhdessä teollisuusvaliokunnan kanssa tästä käyty keskusta. Haluatteko te puhua vielä lopuksi? Word. Um... Muutama sananen vain ihan nopeasti, koska itse olen suomalainen, en puhu koskaan pitkään. Tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Ja tämä sai todellakin minut ajattelemaan. Kiitoksia näistä turhautumisen ilmauksista myöskin, turhautumisesta ulkomaan matkoilla. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Mitä meillä oikeastaan on? Mitä palveluita on olemassa? Te esitette erittäin hyviä kommentteja, herra de Korea de Campos, koska kun minä menen ulkomaille, minä kyllä saan tätä tietoa kännykkääni, mutta ongelma on siinä, että minulla ei mitään hajuakaan siitä, mistä suuruusluokasta on kyse, kun puhutaan megabitistä. Tämä on yksi ongelma. Minullakin on varoitusjärjestelmä puhelimessani, periaatteessa, mutta kyse ei ole online-palvelusta. Heti kun menen ulkomaille, tämä ei kerro enää minulle näitä lukuja. Minulle kerrotaan vasta jälkikäteen tämä tieto. Tämä on hyvin hankalaa. Ei tämä toimi operaattorin oman toimialueen ulkopuolella online-periaatteella. Tämä on hyvin turhauttavaa. Juuri silloin, kun tarvitsisi aikatauluja ja karttoja ulkomailla, niin sitten niitä ei olekaan käytössä tässä älykkäässä älypuhelimessa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Tämä oli tosi hienoa ja nyt olen iloinen, että voin työstää tätä asiaa eteenpäin. Tsekatkaanpa tämä operaattorin kanssa, jos et saa tietoja jossain muussa maassa, että nautin niistä oikeuksista, joita tämä valiokunta on teille tarjonnut. Kuluttajan oikeuksista puhuaksemme siirrymme viimeiseen esitykseen. Pyydämme anteeksi DG Sankon edustajilta, että joudutte odottamaan, mutta te olette aktiivisesti osallisia kuluttajakysymyksissä. Olemme pyytäneet heiltä esitystä erittäin kiinnostavasta aiheesta, eli kuluttajan voimaanottaminen, joka on meille relevanttia. Ja Rava Tölen pitää tämän esityksen. Rahkaisen, että teitä käymään jotakin slaideja nopeasti läpi ja meni sitten tähän asian ytimeen nopeasti. Aika ei ole niin hirveästi ja haluaisimme vielä kommenttejakin. Sä pyörität itse tietokonetta. Sä voisitko kertoa vähän ajattelustanne? Lyhennä tätä esitystä. Laitan teille vähän vähemmän kuvia kun painoversiossa on. Kiitos valiokunnalle, että saisimme saman mahdollisuuden, mahdollisuudesta esitellä kuluttajien voimannuttamisservin tuloksia. Miksi teemme tämän surveyn? Meillä on tavoitteena kuluttajien voimaannuttaminen, koska he voivat tehdä oikeat valinnat ja he tietävät, mitä suojakeinoja on, kun ongelmia tulee kykenet maksimoimaan kuluttajan hyvinvointia, ja se ajaa myös koulutusta ja innovointia, koska ne palkitsevat kaikkein kilpailukykyisimpiä yrityksiä ja rehellisimpiä yrityksiä. Ja ennen kuin tämän otantatutkimuksen teimme, ei ollut mitään kattavaa tietoa siitä, kuinka voimaantuneita kuluttajat ovat. Tutkimus on lisännyt meidän ymmärrystämme kuluttajista – me tiedämme, mitä, mihin kuluttajat pystyvät, mikä auttaa meitä säätelemään paremmin ja auttaa meitä myös tiedottamaan paremmin asiasta kuluttajille. Tämä on tärkeää sekä EUlle että kansallisille politiikan tekijöille. Otantatutkimus tehtiin viime vuonna yhdessä Eurostantin kanssa. Meillä oli 55 000 kuluttajaa 27 jäsenmaassa, Norjassa ja Islannissa. 55 000 kuluttajaa oli iso otoskoko, saatamatta huomioon useamman taustan ikää, koulutus, internetin käyttö ja arvioimme, mikä kuluttajaryhmä saattaisi olla vähän alttiimmassa asemassa, suojattamammassa asemassa kuin muut. Me tutkimme kuluttajan itsensä mieltämään luottamusta, heidän taitojaan, esimerkiksi numerisia kykyjään, kykyjä, jotka liittyvät logoihin ja muuhun, heidän tietoisuuttaan kuluttajan lainsäädännöstä. Useampi kysymys liittyy kuluttajien käyttäytymiseen ja omistautumiseen, esimerkiksi tuotevertailuihin, niin ehtojen lukemiseen, informaation hankkimiseen ja siihen si- siirtävätkö he kokemuksen eteenpäin, kun he ostavat jotain. Ja myöskin halu, tutkimme halukkuutta ryhtyä toimiin, esimerkiksi valittamaan asioista väittäiskauppiaille tai kolmelle osapuolelle. Tutkimuksessa käytiin läpi näitä kaikkia viittä kysymystä. Tästä näette, mitä me todella kysymme kuluttajilta sekin mielletty, koettu luottamus. Kysymme kuluttajalta, kuinka luottavaisia he olivat tuotteita ostaessaan, kuinka hyvin he tie- kokivat tietoansa asioista ja miten hyvin he kokenivat lain soivaheita. Nämä kokemukset ovat tärkeitä. Me, me, me näemme, että voimme arvioida, onko tämä luot, tämä luottavuus kuluttajien kykyihin ja tietoihin. Huomasin, että 73 prosenttia on luottavainen, 63 prosenttia kokee olevansa perilaisijoista ja 55 prosenttia kokee olevansa suojeltuja. Mutta vain 44 prosenttia vastaajista koki se, se olonsa luottavaiseksi, tietäväiseksi ja suojeluksi 17 prosenttia oli sitä mieltä, että he eivät ole mitään näistä. Tämä mie- mieletön itseluottamuksen suhteen jäsenmaissa oli isoja eroja. Viidessä maassa 20 prosenttia tai vähemmän kuluttajista kokee olemansa sekä luottavaisia asiasta perillä että suojeltuja. Luottamus laskee iän ja koulutuksen myötä ja internetin käyttäjät ovat, kokevat enemmän itse olevansa luot, lu, luottamusta. Taidot, numeriset taidot ja heidän kyky lukea logoja. Niin liittyvät ensimmäiset kyvyt me Me arvioimme, onko kuluttajille taitoja, jotka liittyvät päivittäisiin ostoksiin. Tässä oli sama Litteä TV podissa A ja B. Podissa A TV on myynnissä 500 eurolla ja alennus on 10 prosenttia. Myymässä B hinta on 400 euroa. Oikea vastaus on, että televisio on halvempi puolessa B. Huomasin, että yksi viidestä kuluttajasta ei kykene vastaamaan oikein johonkin, joka useampien mielestä on helppo laskutehtävä. Jossakin maassa 30-40 prosenttia vastaajista ei kyennyt vastaamaan oikein tähän kysymykseen. Samoin Tässä säästötilejä, mikä tarjotuista olisi paras korko. Vaihtoehtona ovat 1, 2, 3, 4 prosenttia. Ja jälleen yksi viidestä kuluttajista ei kyennyt vastaamaan tähän kysymykseen oikein. Ja muutamassa jäsenmaassa jopa 40 prosenttia ei kyennyt vastaamaan tähän. Viimeinen numerisiin taitoihin liittyvä kysymys oli sellainen, jossa piti laskea 50 000 euron lainan korot 6 prosentin korkotasolla. Oikea vastaus on tietysti 3000 euroa. Ja tässä kysymyksessä vain vähän yli puolet, eli 56 prosenttia kykeni vastaamaan, että ensimmäisen vuoden, vuoden korko olisi 3000 euroa. Ja neljäsosa ei nyt vastaamaan kysymykseen ollenkaan. He eivät tienneet kieltäjät ovat vastaamasta. Jossakin maassa yli puolet vastaajista sanovat, että he eivät yksinkertaisesti tiedä vastausta tähän kysymykseen. summary of these three questions, we find that less than half... Jos tarkastelemme vastauksia, niin alle puolet vastaajista kykeni vastaamaan oikein kaikkiin kolmeen kysymykseen. 32 prosenttia antoi kaksi oikeita vastausta, 15 prosenttia yhden ja 6 prosenttia ei kyennyt ollenkaan vastaamaan näihin kolmeen kysymykseen. Ja sosio- demografisesti ajatellen 25-54 ikähaarukassa olevat vastaajat kykenevät vastaamaan paremmin. Joten iäkkäävät vastaajat vastaavat huonommin. Testasimme myös logojen tuntemusta Kysymme ensin, tuntevatko ihmiset logon ja toiseksi tuntevatko he sen merkityksen. Tämä vähän merkitsee, että tuota vastaa EU-lainsäädäntöä. Ja joka kerta kuluttajalla oli kuusi vaihtoehtoa. 66 prosenttia tuntee tämän logon. Kun he tekevät oikeaa merkitystä. Useimmat virheistä ajattelevat, että tuote on jossa tehty. Ja ainoastaan 25 prosenttia identifioi logon merkitykseen. Eli että tuote täyttää relevantin EU-lainsäädännön vaatimukset. Eli tässä on tämä luomutuotanto, Sitten tämä CE-merkki, jonka jo näytin. Olemassa tätä tiukat ekologiset standardit. Sitten kierrätyspaperista tehty tuote ja viimeinen terveydelle vaarallinen tuote. Näettekö kertaa kuinka hyvin tuttuja logot ovat. Ihmiset eivät tunne luomustandardeja. Ja toisessa sarakkeessa näette, kuinka hyvin ihmiset ymmärsivät tarkoituksen. Usein yli viidesosa kuluttajista ei tunnistanut mitään logoa. Ja ainoastaan kaksi prosenttia tunsi kaikki, kaikkien merkityksen. Sitten kuluttajien lainsäädännön tuntemus, Testasimme oikeuksien tuntemista epäreiluissa kauppatavoissa, katsomusaikoina ja takoaikojen suhteen. Näitä kaikkia esimerkkejä, mutta muutamia. Ajatelkaa, että kaksi opetus-DVDtä, jotta et ole tilannut ja 50 euron laskun siitä. Pitääkö teidän maksaa? Ei sinulle on pakko maksaa laskua, eikä sinun tarvitse palauttaa DVDitä. Alle 90 kymmenestä 31 prosenttia vastasi oikein. Mutta, mutta yli puolet ajattelevat, että laskua ei tarvitse maksaa, jos se palauttavat DVD. Sitten mainosten kustannukset hintojen ilmoittaminen, mitä sääntöjä hintojen ilmoittamisesta lentohintojen suhteen. Ja ensimmäisessä kohdassa on oikea vastaus, että kokonaan, koko hinta mukaan lukien verot, maksut ja kustannukset pitämään niitä. 68 prosenttia tiesi tämän. Tämä oli kiinnostava kysymys, jossa pohjois-eurooppalaiset, jotka yleensä vastaavat oikein, vastasivat väärin. Yleensä he vastasivat kakkosen tai kolmosen, että mitä erityisiä sääntöjä ei ole, tätä ei ole pakko ilmoittaa veroja ja maksuja. Viimeinen kysymys takoista. Sanoin kuluttajalle, ajatelkaapa, että puolitoista vuotta vanha äh, jääkaappi rikkoutuu, että ole maksanut takuusta, mitä oikeuksia sinulla on. Ja oikea vastaus on, että on oikeus korjaukseen tai korvaavaan tuotteeseen, koska se on kahden vuoden takuu sisällä kolmassa tiesi tämän oikean vastauksen, mutta 44 prosenttia eli useampi ajatteli, että heillä ei ole oikeutta. Jos ajattelemme kuluttajan tietoisuutta, seitsemän kuluttajan lainsäädäntökysymystä, niin ainoastaan 2 prosenttia vastasi oikein kaikkiin kysymyksiin. 4 prosenttia vastannut oikein mihinkään kysymykseen. Ja parhaiten pärjäävät maat ovat Saksa ja Suomi. Mutta norjalaiset vielä, olivat vielä parempia kuin minkään EU-maan kuluttajat. Huomasimme, että kuluttajat, jotka ovat tietäväisempiä, itseluottavaisempia ja paremmin suojeltuja, olivat niitä, jotka todennäköisemmin vastasivat oikein. Vain muutama tulos kuluttajan käyttäytymisestä. EU-kuluttajat shoppaavat yli 2, noin 3,2 tuntia viikossa, naiset enemmän kuin miehet. Yli puoli tuntia kuin kuluttajaorganisaation, yli 60 on seurattu tätä kuluttajaohjelmaa, mutta vain 17 prosenttia seuraa niitä viikkopohjalta. Ja mikä on kiinnostavaa, kuluttajaoikeuksien tuntemisen ja kuluttajaohjelmien seuraamisen välillä on voimakas yhteys. Tämä on tärkeä tulos. Kuluttajat keskustelevat ostoskokemuksistaan muiden kuluttajien kanssa ja myönteiset kokemukset leviävät enemmän kuin kielteiset. Ja viimeinen alue, jolla kuluttaja seurattiin, liittyivät kuluttajien kärsimiin tappioihin ongelmien vuoksi ja sitten toimiin ryhtymistä tutkimme. Yksi viidestä kuluttajasta sanoi, että heillä on ollut ongelma tuotteen tai muun suhteen, jonka suhteen heillä oli oikeutettu syy valittaa. Noista kuluttajista, jotka sanoivat, että heillä on ongelma, 63 prosenttia sanoi, että heillä oli vain yksi vaan myös on, että mitä paremmin ihmiset tuntevat oikeutensa, sitä enemmän he kokevat ongelmia, joka viittaa siihen, että paljon, on paljon enemmän ongelmia, josta kuluttajat eivät tiedä mitään, koska he eivät tunne oikeuksia. Pysymme kuluttaja myös arvioimaan tappeitansa määrät. Se on keskimäärin 374 euroa. Influenced by a small number of consumers who... Mutta tähän vaikuttaa siihen, että oli joukko kuluttajia, jotka kokivat isoja tappioita. Jos tyyppiarvoa mediania katsotaan, niin se oli sitten enemmän 34 euroa. Kuluttajista, jotka ongelmia kokivat, kolme neljäsosaa ryhtyvät johonkin toimeen ja pyrkivät käyttämään oikea suojakeinoja. Useimmat näistä tekevät vähittäiskauppiaille tai tavarantoimittajalle. Hyvin harvat kuluttajat olisivat muodollisempiin toimiin. Tässä on kartta, joka sitä, kuinka voimaantuneita kuluttajat kokenevat olevansa. Eri maissa me loimme tällaisen kuluttajan voimaantumisindeksin. Sen liittyy data kuluttajan taidosta, oikeuksien tuntemisesta ja omistautumisesta oikeuksilleen. Näette, että voimaantuneen ryhmä sisältää Norjan, joka sai korkeimmat tulokset, sitten Suomi, Hollanti, Saksa, Tanska, Ruotsi, Tsekki, Itävalta ja Islanti. Tässä oli voimaantumisen huippuryhmä, sitten Ranska, Belgia, Iso-Britannia, Luxemburg, Italia, Kypros, Slovakia, Slovenia ja Malta ovat keskiryhmässä ja loput ovat indeksin häntä päässä. Jos tämä kiinnostaa teitä, tarkastelkaa tätä yksityiskohtaista raporttia. Sillä on paljon muita oivalluksia. Huomasimme myös, että kuluttajien voimaannuttamisindeksi on positiivisesti korreloitunut BKT-tason kanssa ja sosioekonomisessa ryhmissä on paljon vaihteluja. Olemme jo laatineet komission työasiakirja, jossa on yksityiskohtainen analyysi. Se julkaistiin huhtikuussa. Nyt meillä on sidosryhmien kanssa keskustelua tästä asiasta. Ensimmäinen meillä on kuluttajien tiedonanto. Ja siinä toimii, joilla pyritään voimannuttamaan kuluttajia ja rohkaisemaan jäsenmaita myöskin hyödyntämään tätä dataa kansallisella tasolla. Tämän linkin kautta löydätte lisää tietoa. Kiitos huomiosta. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Uh, Kiitoksia paljon tästä erittäin haastavasta esityksestä, joka sai menetä taatusti ajattelemaan, koska tämä oli niin meidän työmme kannalta relevantti aihe. Ja myöskin haavoittuvaisessa asemassa olevat kuluttajat, joista keskustellaan iltapäivällä, on erittäin tärkeä. Myöskin tämän kannalta tämä on erittäin tärkeää relevanttia materiaalia. Toivottavasti voimme hyödyntää myöskin teidän työasiakirjanne. Voimme tarkastaa sitä ehkä hieman lähemmin vielä. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa jäljellä, joten mielelläni otan vastaan kommentteja ja kysymyksiä. Herra Correa de Campos haluaa puhua ensimmäisenä ja myöskin herra Rochefort. Ehkä Rochefort puhukin ensimmäisenä. Rochefort, Charles de Mose, Correa de Campos puhujalistalla. Ja haluaako joku muu vielä puhua? Euh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä esitys, tämä tutkimus on erittäin, erittäin äärimmäisen mielenkiintoinen. Se intohimoja synnyttävä teksti. Onnittelen teitäkin tässä samalla, koska äh, komission eurostat toimivat hyvin. Äh, tehokasta, hyvää yhteistyötä on saatu Ihan muutamin sanoin, mm, haluan nyt puhua varmasti, tähän palataan vielä tuonempana useampaan otteeseen. Kun me haluamme voimannuttaa kuluttajia, niin se on hyvä strategia. Toisin sanoen kuluttajan täytyy olla tekijä, toimija. Mm, hän voi itse tehdä omat valintansa, päättää niistä itse, eikä häntä pidä nähdä passiivisena olentona, mm, enkä me saa hänelle valmiiksi pureksina, pureksittuna tarjoa näitä valintoja. Toisaalta taas olisi virheellistä äh, löytää sellainen ratkaisu tähän ongelmaan, että se löytyisi vain kuluttajien taholta, jos me voimaannutamme heitä, mutta pitää voimaannuttaa kaikki osallistujat, kaikki tekijät, kaikki toimijat. Minä löydän tähän kolme tai neljäkin näkemystä. Mehän palaamme tähän aiheeseen, josta, jota olemme useasti käsitelleet, nimenomaan koulutus, kuluttajan valistaminen. Mm, tästäkin on tuotu paljon esille, jotka johtavat siihen, että niitä voitaisiin opettaa, valistaa kuluttajia, miten me voisimme havainnollisesti, tyhjentävästi esimerkiksi sisällyttää esimerkiksi vaikka johonkin matematiikan luentoihin tai matematiikan tunteihin, jossa ihan konkreettisesti on se näytetään, miten voidaan soveltaa joitakin asioita. Tämä myös koskee yritysmaailmaa tietyssä mielessä tässä voisi iskeä silmää hyvin. Me voisimme ajatella tätä seura jatkumona edelliselle esitykselle, jos me puhumme puhelusta, jos me puhumme äsken verkkovierailusta ja matkapuhelimista, niin jos mitä enemmän näillä on yhteistyötä, sitä tehokkaammaksi tulee, jos puheenjohtaja saa tekstiviestin ulkomailta ja haluaa saada tietää, mikä on tiedonsiirron hinta. Sehän on vain osittainen hinta, koska eihän kuluttaja pysty arvioimaan tätä kokonaishintaa, kokonaiskustannutta, missä hän milloinkin liikkuu, mikä tulee olemaan kokonaiskustannus. Ihan viimeisenä meillä on myös oma vastuumme julkisilla viranomaisilla, EUlla, viranomaisilla. Minä ajattelen... Minä ajattelen logoja. Sehän on erittäin vahva vaikutin. Kuluttajallahan on tietysti omat tapansa tehdä hyviä tai huonoja valintoja. Ajattelen tässä nimenomaan tätä kuvaa 19, joka meille heijastettiin. Onko kuluttajalla mahdollisuus intuitiivisesti tehdä valintoja? Logothan ovat intuitiivisia ja toiset eivät. Tämän meillä on vaarallisia logoja ja toiset ovat intuitiivisia. Eli se menee kuluttajan silmäkalvolta hänen tietämyksensä. Onko tämä hyvä logo, onko se intuitiivinen vai ei? tässä on kaksi kirjainta vierekkäin, jotka on piirretty ja on erittäin loogista, erittäin ymmärrettävää, että kuluttajakin voi erehtyä. Meillä pitäisi olla hyvä eurooppalaista tuotantoa ja näin ei aina ole, niin kuin te sanoitte. Me voisimme tätä työstää, tätä intuitiivisempaa logoa, jota voitaisiin uudelleen käsitellä. Me voisimme työstää tätä, koska sehän, jos me haluamme voimaannuttaa kuluttajat, niin kyllähän se koskee koskettaa meitä kaikkia. Meidän pitäisi kaikkien tehdä työtä yhdessä. Kuluttajat, yritysmaailma, viranomaiset, EUn edustajat. Kiitos. Thank you very much for the Kiitoksia tästä alustuksesta. Minun mielestäni se suorastaan masentava. Tämä oli huono uutinen minun mielestäni. Minä luulin, että kuluttajat tietävät enemmän monestakin asiasta. Kun otetaan huomioon edellinen keskustelu, joka käytiin verkkovierailuista ja matkapuhelinpalveluista, sen yhteydessä huomautettiin, että ihmiset pitäisi saada paljon enemmän tietoisiksi ostamiensa palveluiden hinnasta. Olisin kuulla komissiolta, mikä oli teidän ensimmäinen reaktionne näiden tutkimusten tuloksiin? Oletteko jo pohtineet sitä, että kaikki tämä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun laaditaan kuluttajan suojalainsäädäntöä? Minun mielestäni meidän täytyy jollakin tavalla enemmän ja paremmin voimauttaa kuluttajaa valistusta ja koulutusta tarvitaan, koska minun mielestäni tämä ei nyt kyllä riitä. Enemmän pitää antaa vastuuta myöskin yrityksille ja viranomaisille ja markkinavalvojille ja niin poispäin. Ehkä meidän pitäisi omaksua aivan uusi lainsäädäntö lähestymistapa EU:ssa, koska minä uskon, että kuluttajan voimauttaminen ei yksinkertaisesti yksin riitä. Kiitos paljon. Me odottelemme uutta kuluttajastrategiaa, joka todennäköisesti saadaan ensi vuoden alussa. Sitten meillä on enemmän materiaalia tätä varten. Sitten varmasti palataan aiheeseen. Herra Correa de Campos. Eh, eh, eh, mais responsabilidade para os consumidores será provavelmente. Kiitos puheenjohtaja. Jos me haluamme voimaanottaa kuluttajia, niin se on yksi, yksi niistä harvoista myönteisistä seurauksista, seuraamuksista näistä talouskriisistä. Kyllähän tämä talouskriisi on herättänyt kuluttajat. He suhtautuvat paljon kriittisemmin tilanteeseen. He, ja vaikka on tehty paljon tutkio, tutkimuksia, niin tämän mietinnön, tämän tutkimuksen vaikutukset ovat, eh, ovat aika hyviä, mutta tulokset kaiken kaikkiaan ovat aika tuhoisia. Meillähän on eurooppalaisilla kuluttajilla näkemys eh, Euroopasta. Ja minua nyt kyllä hieman huolestuttaa tämä uusi näkemys, jota tässä meille on tarjoltu vain 55,5 prosenttia ihmisistä hyväksyy sen. Ja jos meille sanotaan, että on paljon väärennyksiä, kyllä minua tämä huolestuttaa erittäin suuresti. Me tiedämme, että laaditaan uutta strategiaa tästä asiasta ensi vuonna, mutta mitä komissio tulee tekemään? näistä erityiskysymyksistä tästä tapauksesta C? Um, well, I, I must say just... Minun täytyy sanoa, että haluaisin esittää itsekin muutaman huomion. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että meillä on edessämme valtavan suuri haaste, kun valikunta tekee työtä komission ja jäsenvaltioiden kanssa edistääkseen asioita – kuluttajan suojapaketti juuri hyväksyttiin. Jotkut näistä mainituista seikoista olivat jo tuossa paketissa mukana, mutta mikäli kuluttajat eivät tehdä oikeuksistaan, eivätkä pidä niistä kiinni, silloin me hukkaamme aikaamme. Tämä liittyy moniin seikkoihin, joiden parissa on tehty työtä aikaisemminkin. Ei eurooppalaisia asetuksia ja sääntöjä kanta laatia, mikäli vaaditaan sitä, että jäsenvaltiot tekevät uusia kuluttajansuoja esityksiä, mutta sitten kuitenkaan meillä ei ole paljonkaan vaikutus mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten ne toteutetaan käytännössä. Yksi kysymys, jonka halusin esittää, liittyi tähän analyysiin, joka oli tehty jäsenvaltiokohtaisesti. Minusta vaikuttaa siltä, että kaikkein tärkein seikka olisi nyt pureutua näihin kysymyksiin syvällisemmin ja pohtia, mistä nämä tulokset johtuvat ja mitkä tekijät johtavat siihen, että tilanne jäsenvaltioiden välillä on niin kovin monen Ovatko kuluttajajärjestöt tehneet työnsä, entä valtiollinen taho? Onko media kiinnostunut näistä kysymyksistä? Ja onko mitään muita sivuavia oheisa aiheita tai syitä, esimerkiksi mainontaan liittyvät säännökset ja, ja muut, jotka ovat vaikuttaneet tilanteen syntymiseen kussakin maassa. Ja kuluttajien, kuluttajia koskeva tällainen tulostaulu voisi olla hyödyllinen myöskin kuluttajia ehtoja koskeva tulostaulu. Kiitoksia kollegoille kuitenkin tästä keskustelusta. Mielen annan nyt Rova Teilinille ja mahdollisesti muillekin komission edustajille puheenvuoron. Hienoa, että terveyspääosastolta on niin vahva joukkue paikalla täällä tänään. Meillä ei valtavasti aikaa enää, mutta ehkä voitte vielä vastata näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Ehkä teidän kolleganne voit myöskin kommentoida. Olkaa hyvä. Thank you also for this. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin näistä kysymyksistä ja kommenteista. Suurin osa näistä on sellaisia, joihin voin täysin yhtyä. Ehkä haluan ensin sanoa, että minun ensireaktioni niin ikään oli se, että olipas masentavaa tietoa. Tämä oli odotettavissa, koska taikka tämä oli yllättävä löytö, koska kuvittelimme, että ihmisten tiedot ja tietämys olisi ollut tuolla korkeammalla tasolla. Kuluttajan täytyy tietystikin itsekin tehdä työnsä, mutta toisaalta poliittisena päätösten tekijöinä. Meidän täytyy myöskin reagoida näihin tuloksiin. Meidän täytyy pohtia näitä ongelmia seuraavassa kuluttajastrategiassa. Uskoakseni tämä todellakin auttaa meitä laatimaan poliittisia päätöksiä, jotka ovat paremman laatuisia, tekemään myöskin paremmia päätöksiä. Ja myöskin ehkä logot pitäisi laatia paremmin. Meidän pitäisi olla tällaisia logoja, jotka ovat intuitiivisesti helpommin tulkittavissa ehkä. Ja lopuksi vielä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että tilanne jäsenvaltiossa on niin kovin monenkirjava? Tämä on tärkeä kysymys ja me analysoimme tilannetta syvällisemminkin yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa, jotta paremmin ymmärtäisimme, missä mennään. Tämä oli erittäin monimutkainen kysymys, mutta me tulemme kyllä pureutumaan tähän syvällisemmin ymmärtääksemme, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin eroihin jäsenvaltioiden välillä. Good. Okay, well, thank you. Hyvä. Kiitoksia hyvin paljon tekemästäni työstä. Haluaako joku muu terveyspääosastolta vielä kommentoida? No, me jatkamme joka tapauksessa yhteistyötä. Meillä on nämä kaksi oma-aloiten mietintöä työn alla, ja saimme nyt hyvin paljon hyödyllistä materiaalia, joiden pohjalta sitten esittelijät voivat jatkaa työtään. Me tulemme jatkamaan tätä yhteistyötä, ja olisi hienoa, mikäli voisit jakaa kopioita vielä näistä esityksistä. Sihteeristö voi hoitaa tämän asian. Ja myöskin työasiakirjan olisi hienoa saada. Tämän pohjalta voimme sitten pitää jatkossakin yhteyttä. Kollegoiden kanssa me jatkamme kello 15 iltapäivällä ensin koordinaattoreiden kokouksessa. Olet mukana vain koordinaattorit ja sitten valiokuntakokous alkaa kello 16.30 jälleen. Silloin meillä on jälleen kerran vaikutusarvion esittely. Kyse on tulli, lainsäädännön täytäntöönpanosta ja teollisista tekijänoikeuksista. Meillä on myöskin suljetun ovin käytettävä, käytävä keskustelu tuoteturvallisuudesta tulossa myöhemmin iltapäivällä. Koordinaattorit tulevat siis paikalle tasan kello kolme ja valiokuntakokous jatkuu 16.30. Hyvää ruokahalua ja nähdään sitten lounastauon jälkeen. Kiitos.